Colleagues, please take seat. Kollegat, istuutukaapa, että voimme aloittaa kokouksemme. May I consider the agenda? Esityslista varmaan voitaneen hyväksyä. Kiitos. Eli mennäpä sitten pitämättä puhetta. Ensimmäisen kohtaan esityslistalla talouspoliittinen vuoropuhelu ja keskustelu Pier Paolo Paudanin kanssa. Täällä hän on nyt lähtevän ECOFIN puheenjohtajan ominaisuudessa, ja totta kai hän on myös valtiovarainministeri Italiassa. Käytänpä myös omaa äidinkieltäni, aika erikoista. Haluaisin nimittäin kiittää häntä, että hän on läsnä täällä. Kiittäisin myös puheenjohtajavaltio Italiaa yhteistyöstä ja sen harjoittamasta roolista – Kyse oli tietenkin kaudesta, joka alkoi juuri vaalien jälkeen, eli lainsäädäntötoiminta käynnistyi tietenkin Lissabonin kaudella, mutta se oli hyvin vaikea kausi. Siksi mielestäni on erityisen tärkeää kiittää puheenjohtajavaltio Italiaa, jonka ansiosta päästiin kuitenkin pitkällä monissa säädöksissä. Tärkeissäkin ministeri Padoa varmasti viittaa niihin itse, eli en ota niitä itse esillä, mutta ne olivat tärkeitä lainsäädäntöhankkeita, jotka me saatoimme turvalliseen satamaan hyvin lyhyessä ajassa, parissa kuukaudessa käytännössä, kun neuvotteluja käytiin. Me arvostamme kovasti myös sitä, miten puheenjohtajavaltio Italia otti täytäntöönpanoon säätöksen huomio meidän näkökulmastamme kriisiratkaisurahastossa. Sekin on myönteinen tulos. Varmasti meidänkin valiokuntamme kartoi, kantoi kortensa kekoon. Ja kiitos myös Italialle siitä, että se pystyi helpottamaan talouspoliittista esityslistaa, myös ajatellen komissiota investointeja ajattelen tässä. Myös ajatellen vakaussopimuksen mahdollista lisäjoustoa. Mekin käymme valiokuntana neuvotteluja mahdollisesta asetuksesta. Mielestäni Italia osallistui siihenkin aktiivisesti, mutta mitä, mitä puhutaan, annan ministerille puheenvuoron, olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös ystävällisistä sanoistanne liittyen puheenjohtajavaltio Italian tekemään työhön. Henkilökohtaisesti totta kai mielelläni otan ne vastaan, mutta se koskee kyllä ihan koko henkilöstöä meidän puolellamme, joka toivottavasti teki työtä tehokkaasti. Arvoisat parlamentin jäsenet, olen erittäin kiitollinen tästä tilaisuudesta jälleen osallistua valiokunnan kokoukseen. Olen kovasti arvostanut rakentavaa ja tuottavaa suhdetta, jota me viime kuuka- kuuden kuukauden aikana olemme pystyneet luomaan ja saamaan aika merkittäviä tuloksiakin. Puheenjohtaja kautemme lopuksi on tärkeää mielestäni käydä läpi tuloksia ja saavutettua edistystä, mutta ottaisin esille myös asioita, jotka minun mielestäni ovat tärkeitä ajatellen jatkoa. Viime heinäkuussa esitin meidän lähestymistapaamme ajatellen kasvua ja työpaikkoja Euroopassa, se perustuu kolmeen pilariin. Rakenneuudistukset, investoinnit ja markkinoiden syvempi yhdentäminen. Nämä vahvistavat toinen toisiaan ja luovat yhdenmukaista strategiaa, jossa uudistukset ajatellen tuotteiden ja palveluiden markkinoita tai rahoitusta ja rahoitusta tukevat kilpailukykyä ja luovat suotuisamman ilmapiirin investoinneille. Investoinnit vahvistavat toteuttamista uudistuksissa ja lisäävät niiden vaikutuksia ja tukevat kysyntää myös lyhyellä aikavälillä ja ehkä voidaan saada lisää kasvua myös keskipitkällä aikakaudella, ajanjaksolla. Yhtä kaikkea meidän täytyy vahvistaa myös julkista taloutta ja miettiä vielä kysynnän äh, kasvun ja kestävyyden lisävahvistamista. Kautemme aikana Vahvistettiin yksimielisyyttä tästä strategiasta myös ajatellen uuden komission aloitteita. Makrotaloudelliset puitteet ovat kuitenkin heikentyneet entisestään. Nyt edessä on myös deflaatiovaara ja se, että suuret taloudet eivät pärjääkään odotetusti. Lisäksi työttömyysaste on edelleen korkealla tasolla. Me tarvitsemme tehokasta poliittista vastausta tähän mitä pikimmiten. Meidän täytyy nyt päättäväisesti jatkaa yksilöityä rakenneuudistusesityslistaa kansallisesti ja Euroopassa. Tästä ollaan nyt kuitenkin yksimielisiä. Hallitusten ja parlamenttien osa on tässä tärkeää. Neuvoston keskustelut ovat korostaneet myös tarvetta vahvistaa sitä, että tätä omitaan myös kansallisella tasolla. Tässä rinnan Talousohjausjakso voi myös taata sen, että voidaan ohjelmia tehokkaasti toteuttaa. Esimerkiksi kun otetaan huomioon monivuotisen puolen merkitys niin, että voidaan täysimittaisesti toteuttaa näitä ja hyödyntää uudistusten vaikutuksia niin, että kansalliset ohjelmat olisivat mahdollisimman laaja-alaisia ja että ne vahvistavat sitä toinen toisiaan. Talouden ohjausjakso on myös tärkeä peruskyvi siinä, kun me mietimme, mitä vaikutuksia on maiden kesken olemassa ja arvioida myös niiden vaikutuksia määrällisesti. Mikä on lisäarvo, uudistuksia täytyy koordinoidistua ja samanaikaisesti toteuttaa, vahvistaa näitä siteitä ja vastavuorosta luottamista vahvistaa. Puheenjohtajavaltio Italia korosti investointeja. Meillä oli myös työryhmä yhdessä investointipankin ja komission kanssa, jotta voidaan yksilöidä mahdolliset investointikohteet, poistaa institutionaalisia rahoituksellisia ja säädöksellisiä esteitä toteuttamisen osalta. Työryhmän tulokset esiteltiin joulukuussa ja se on hyvin tärkeä lähtökohta, jotta voidaan kehittää innovatiivisia hankkeita, jotka ovat Euroopan edun mukaisia kaudellamme neuvosto antoi myös tukensa komission esittelemälle investointisuunnitelmalle Eurooppaa varten. ECOFIN-neuvosto sitoutuu tekemään työtä tämän parlamentin kanssa niin, että voidaan saada aikaan uusi rahasto investointia varten. Komission ja neuvoston ajatus on niitä myönteinen, että voidaan jotenkin kansallista panosta suositummalla tavalla kohdella niin, että jäsenvaltiot suoraan voivat osallistua myös rahastoon. Suunnitelma menee oikeaan suuntaan, jotta voidaan muuttaa suuntaa siinä, että investoinnit ovat heikentyneet ja saada aikaan strategisia aloitteita, tukea myös pk-yrityksiä. Paitsi, että tarvitaan julkisia ja yksityisiä varoja, niin suunnitelmassa on tärkeitä uudistushankkeita myös investointien tukemiseksi. Elinkeinoelämän kohentaminen uudistusten avulla lisää myös luottamusta investoijien parissa ja luo hyvät olosuhteet talouspoliittiselle päätöksenteolle pitkälläkin aikavälillä. Investoinnit toisin sanoen luo, syntyvät siitä, että on kaksi tekijää olemassa. Ensinnäkin tuottomahdollisuuksia ja sitten mahdollisuuksia ja valmiuksia hyödyntää niitä. Tässäkin mielessä tärkeää on kilpailukyvyn kannalta yhtenäismarkkinoiden loppuun saattaminen, se on keskiössä myös siinä, että päästään Euroopan 22 tavoitteisiin. Näiltä osin tarvitaan nopeampaa edistystä palvelumarkkinoilla, digitaalisilla markkinoilla ja verkkoissa. Edelleen tästä näkökulmasta tarkastellen saaden aikaa kasvua. Integraation myötä me olemme päässeet eteenpäin myös pääomamarkkinaunionissa. unionissa niin, että voidaan hyödyntää pitkälle kehittyneitä pääomamarkkinoita yhdessä pankkiluototuksen kanssa. ECOFin päätelmät kasvun rahoittamiseksi viime joulukuuta antavat myös osviittaa jatkotoimille, niin että saadaan pitkällä aikavälillä rahoitusta reaalitalouteen, varsinkin ajatellen pk-yrityksiä lisää yhdenmukaisuus verojärjestelmien kesken ja niiden yksinkertaistaminen myös luovat keskeistä luottamusta ja näin voidaan hyödyntää ylikansallista taloudellista toimintaa. Täytyy yksinkertaistaa ennen kaikkea sääntelypuitteita. Merkittäviä tuloksia on jo saatu aikaan veroläpinäkyvyydessä ja veropakoilun ja kierron torjumisessa. 2014 oli tärkeä vuosi myös pankkisalaisuuden kannalta. Meillä on uusi maailman luokan standardi tiedonvaihtoa varten rahoituksessa, verokysymyksissä, mm, ja se on osa unionin lainsäädäntöä. Tämä on tärkeä rakenteellinen kansainvälinen uudistus. Sen myötä voidaan paremmin noudat, saada veronmaksajat noudattamaan määräyksiä ja näin saada enemmän myös varoja kansallisiin talousarvioihin. Veropohjan rapautumiskeskustelut BEPSit käynnistettiin OECDssä ja se on osoittanut, että tarvitaan myös kansainvälisiä verotussääntöjä. Italian kaudella me käynnistimme jo pohdiskelua hyvin laajamittaisesti Euroopan kannalta tärkeissä kysymyksissä. Tässä viitan ennen kaikkea siihen, että otetaan väärinkäyttöä koskeva lauseke emoyritys, tytäryhtiö, direktiivi. Tämä on erittäin tärkeää myös, jotta voidaan saada vielä parempi tuloksen aikaan tulevina kuukausina. Tarkoituksena on rajoittaa mahdollisimman pitkälle aggressiivisen verosuunnittelun ilmiöitä tai haitallista verokilpailua ja veropohjan rapautumista. Komissio on ilmoittanut myös siitä, että se piakkoin esittää ehdotuksen verosopimus päätösten tiedonvaihdosta. Neuvosto on paljon samaa mieltä tästä. Minä toivon vielä, että mitä tulee verotuskysymyksiin, että ECOFINin yhteisymmärryksen pohjalta jatketaan työtä myös finanssitransaktioveron parissa mahdollisimman avoimesti ja osallistavasti myös tänä vuonna. Sitten vielä muutama sana rahoituksesta. Euroopan keskuspankki on saanut nyt täyden toimivallan viime marraskuussa valvonnassa. Kyse on siitä, että neuvosto ja parlamentti voivat olla hyvin tyytyväisiä ja ylpeitä. Ennen kuin käynnistettiin yhtenäinen valvontamekanismi, käytiin tarkkaa arviotyötä läpi ja siinä oli mukana myös rahoitussektori. Ja se on nyt ensimmäinen pilari pankkiunionissa ja totta kai mukana myös yhteinen kriisiratkaisumekanismi. Jotta tämä vielä tulisi täysimittaisesti toimintaan, on tärkeää, että meillä on myös olemassa määräykset, jotka liittyvät pankkien osallistumiseen kriisinratkaisumekanismeihin. Olen iloinen siitä, että me olemme saaneet aikaan sopimuksen delegoidusta säädöksestä liittyen pankkien elvytys- ja kriisinratkaisuun ja siihen, miten voidaan toteuttaa yhdenmukaisia määräyksiä, kun toteutetaan kriisinratkaisumekanismia. Tämä siis valiokunnan ja puheenjohtajavalto Italian yhteistyö on ollut erittäin tärkeässä asemassa, kun mietittiin tasapainoisia ratkaisuja. En voi mennä yksityiskohtaisesti kaikkiin muihin säädöksiin rahoituspalvelussa. Ottaisin esille vain tärkeimmät tulokset. Ennen kaikkea kiitos myös yhteistyön parlamentin kanssa saimme aikaan sopimuksen, joka liittyy pitkäaikaissijoitusrahastoa koskevaa asetusta ELTIFiä. Olen iloinen tästä saavutetusta tuloksesta, myös joka saatiin 17. joulukuuta kolmikantaneuvottelussa liittyen korttipohjaisiin maksutapahtumiin ja velvoitettaviin toimitusmaksuihin. Parmet ja neuvosto ovat myös saaneet aikaan sopimuksen, joka liittyy rahanpesun torjuntaan niin, että unioni noudattaa kansainvälisiä määräyksiä, joita FTAF on esittänyt. Lisäksi neuvostossa mietittiin myös arvopöydillä toteutettavaa rahoitustoimiasetusta tai ammatillisia lisäkkeitä koskevia määräyksiä tai palvelu, maksupalveludirektiiviä ja lisäksi vakuutusedustusta koskevaa uudistamista. Tässä on päästy eteenpäin merkittävällä tavalla, kuten myös esimerkiksi pankkisektorin rakenneuudistuksissa tai rahamarkkinarahastossa ja viitearvoissa. Hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Luottamus ja hyvät näkymät ovat tärkeitä taloudellisessa päätöksenteossa. Työllisyyden ja kasvun hyväksi toteuttava tehokas politiikka on tärkeä osa vauraamassa dynaamisemmassa Euroopassa tilanne on niin vakava Euroopassa, kuten jo totesinkin, me tarvitsemme myönteistä pontta, että voidaan mitä tykimiten kääntää sivua. Strategian on oltava iskevä, yksilöity ja johdonmukainen. Investointia tarvitaan jatkuvasti, jotta saadaan merkittävää vaikutusta kysyntään ja parempaa kilpailukykyä ja kasvua myös keskipitkällä aikavälillä. Uudistusohjelman on oltava kunnianhimoinen ja sitä on toteutettava päättäväisesti myös ajatellen, mitä kohennusta saadaan aikaan ohjausjaksossa. Talouspolitiikan ohjauksessa täytyy myös koko julkista taloutta käydä läpi, saada aikaan hyviä investointeja ja uudistuksia, jotta voidaan kilpailukykyä ja tuottavuutta kohentaa. On tärkeää siis, että voidaan taata hyvä seuranta operatiivisella tasolla niin, että mietitään, minkälaista liikkumavaraa vielä on myös nykyisissä määräyksissä kasvu- ja vakaussopimuksessa. Tällainen lähestymistapa edistää myös sitä, että voidaan hyödyntää talouden kasvua Euroopassa, ja näin tämä vahvistaa myös järjestelmämme uskottavuutta. Kun taataan kestävyys julkistaloudessa, päästään hyvään kehityskulkuun ja saadaan enemmän investointeja ja enemmän työpaikkoja. Me odotamme mielenkiinnolla komission lupaamaa tiedonantoa, jotta voidaan paremmin tietää, minkälaista liikkumavaraa on sopimuksen määräyksissä. Ja sitten kun ajatellaan tulevien viikkojen keskustelua ohjausjärjestelmästä, budjettikuripaketista ja ohjauspaketista, siinä parlamentin rooli, varsinkin tämän valiokunnan rooli on keskeinen. Lopuksi haluaisin vielä kiittää teitä uudelleen rakentavasta asennoitumisesta viime kuukausina ja kiitos huomiostanne tänäänkin. Toivotan Latvialle onnea ja menestystä tulevina kuukausina. Kiitos. Thank you. Kiitos. Herra Padoan. Nyt kysymykset ja vastaukset. Viisi minuuttia kysymykselle ja vastaukselle. Ensimmäinen puhuja, varapuheenjohtaja Pablo Sala. Kiitoksia, hyvä ministeri. Mm, puhunkin Espanjaa. Ensinnäkin onnittelisin teitä saavutetuista tuloksista teidän kaudellanne. Minulla oli myös tilaisuus tehdä joissakin kysymyksissä esittelijänä mm, maksupohjaisissa toimissa muun muassa. Ja haluaisin siitäkin kiittää teitä teitä ja teidän tiimiänne. Teitte todella hyvää työtä kaikki. Siitä annan tunnustuksen. Pari lyhyttä kysymystä Kreikasta. Haluaisin tietää teidän vaikutelmanne siitä, mitä nyt on siellä käynnissä ja mikä on teidän ennusteenne tulevista tapahtumista toiseksi teidän maastanne. Ei me tietenkään täällä ole arvioimassa teidän maatanne ja tilannetta siellä, mutta te korostitte myös sitä, että tarvitaan Euroopan tasolla, mutta kansallisella tasollakin uudistuksia. Haluaisin tietää, voisitteko vähän arvioida sitä, miten ovat menestyneet uudistukset teidän maassanne, minkälaisia tuloksia on ehkä saavutettu. Lopuksi Junckerin suunnitelmasta. Tämän valiokunnan delegaatio kävi EKPssä ja kävimme nimenomaan keskustelua myös tuosta suunnitelmasta. Totta kai oli tietynlainen yksimielisyys siitä, että se menestyy, jos me pystymme hyvin valitsemaan eri hankkeet. Mitä mieltä olette tästä? Miten voitaisiin parhaiten valita hankkeet niin, että Junckerin suunnitelma onnistuisi? Kiitos, Kiitos ministerille. Thank you very much for your several questions. Uh, so let me... Kiitos näistä kysymyksistä vastaan yksi kerrallaan. No Kreikasta ensinnäkin. Ennustetta pyysitte, olen kansantaloustieteilijä, joten niitä ei minun pitäisi tehdä, mutta voin kertoa, että Kreikan nykytilanne täytyy asettaa perspektiiviin, ja se on perspektiivi maasta, joka on käynyt läpi tärkeitä kivuliaita, laajalti äh, menestyksekkäitä järjestelyjä, uudist, rakenneuudistuksia, niin ne täytyy vielä saattaa loppuun finanssipoliittisessa sopeutuksessa. Tämä tehdään sellaisessa asiayhteydessä, että, että yleisesti Euroopassa on heikko taloustoimintatilanne ja myöskin inflaatioriski tai deflaatioriski, mikä ei tietysti auta kestävyyden aikaansaamista. Siitä huolimatta Kreikan hallitus Troikan jäsenten avulla on eh, saanut aikaan edistystä. Sitä edistystä voidaan vieläkin parantaa mielestäni, joten olen luottavainen, että uusi hallitus, joka on tulevien vaalien tulosta sitten, ottaa huomioon tämän niin, että sillä on mielessään perspektiivi siitä, että tästä hyvin tärkeästä ponnistuksesta sitä käytetään parhaalla mahdollisella hyvä, tavalla hyväksi. Mutta Kreikka kansakuntana voi sitten muuttaa sen jatkoponnistuksiksi. Mutta täysin sopusoinnussa e on toimielinten kanssa varmasti, ja tämä on ennusteeni, tai oikeastaan sanon, että toiveeni. Ja Italian hallitus tekee parhaansa, jotta voimme tarjota tukea tähän kattavaan e- e- eurooppalais-kreikkalaiseen aloitteeseen. Sitten Italiasta, no sanoisin, että hallituksen strategia keskittyy vahvasti siihen, että otetaan käyttöön rakenneuudistuksia ja toteutetaan niitä. Yksi koko ajan esille otettu kohta viimeisen kymmenen kuukauden aikana hallituksen taholta on se, että on ollut, ollut liikaa julistuksia. Ehkäpä niitä on paljon, mutta ongelma on se, että ainakin meillä on siis pitkä luettelo rakennetoimia, joita ei ole saatettu loppuun. Siis haaste, jonka Italia kohta ei ole pelkästään kolme vuotta taantumaa tai 2015, 2015 ensimmäinen positiivisen kasvun vuosi, vaan että muutama vuosikymmen sanoisin on mahdollisuuksia, joihin ei ole tartuttu, kun olisi pitänyt tehdä rakenneuudistuksia taloudessa. Olemme, meidän täytyy to, toimeenpanna monia uudistuksia, niistä olemme puhuneet. Konkreettisia tuloksia nyt on, joita saavutetaan tällä hetkellä sekä parlamentin että hallituksen toimin, kun ajatellaan uudistusten toimeenpanoa. Mainitsen työmarkkina-uudistuksen, The Jobs Act, sitä kutsutaan Italiassa, jota toteutetaan tällä hetkellä. Ja juuri kun saavuin Salzburgin, Strasbourgin tänään, niin toimeenpanosäädös on saatu jälleen aikaan hallituksessa, joka liittyy työllisyyskorvauksiin. No sitten aika on loppumassa, mutta siis äh, finanssipoliittiset uudistukset ovat myös tärkeitä, jos dramaattisesti muutamme tapaa, jolla verohallinnot ho- äh, verohallintoa hoidetaan niin, että on parempi avoimuus ja noudatetaan paremmin äh, tai maksajat ja verohallinto ovat paremmin sopusoinnussa. Niin Junckerin suunnitelma. No tämä vaatisi paljon aikaa ja tässä ollaan jo yli ajalla. Mutta kuten alustuksessani hyvin lyhyesti huomautin, niin tarvitaan kaksi osatekijää, jotta voidaan käytännössä tehdä investointeja. Tarvitaan rahoitusresursseja ja hyviä hankkeita. Olen luottavainen, että valintamekanismit, prosessit, jotka sitten liittyvät uusiin välineisiin, jotka toivottavasti no, pian hyväksytään, eivät tarjoa investointimahdollisuuksia pelkästään, vaan myös parantavat tehokkuutta julkisissa hallinnoissa kautta Euroopan. Silloin kaikki voittaisivat, koska se on mekanismi, joka parantaa kannusteita siihen, että investointimahdollisuuksiin tartutaan parhaalla mahdollisella tavalla. Sori vaan, että kesti näin pitkään, mutta kysyitte monia kysymyksiä. Olisi pitänyt olla enemmän aikaa. Kiitos. Sitten SED-ryhmästä Elisa Ferreira. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin käytän omaa äidinkieltäni puheessani. Onnittelen Italiaa puheenjohtajavaltiona tehdystä työstä ja onnittelut kaikille täällä, myös tiimin jäsenille. On tehty vaikeissa olosuhteissa hyvää, vankkaa työtä ja nämä vaikeat olosuhteet eivät liittyneet pelkästään siihen, että meillä oli uusia toimielimiä ja uusi komissio, uusi parlamentti virassaan, vaan ajankohta liittyi pitkittyneeseen työttömyyden ja talouden laman aikaan. Ja siksi tilanteesta tuli niin monimutkainen Italia puheenjohtajavaltiona. Niiden aiheiden lisäksi, jotka täällä mainittiin, on itse asiassa osoittanut sormellaan sitä, että kuinka keskeistä investoinnit ovat ja kuinka tärkeää on yhteensovittaa julkiset varat ja miten ne voidaan hyödyntää taloudessa, talouden edistämisessä. Jos me keskitymme näihin kahteen osa-alueeseen, se on tärkeää, mutta työ ei ole vielä lopussa. Mitä olisi tehtävä, jotta varmistamme tällaisen myönteisen shokkivaikutuksen talouteen, jotta voimme välttää kaikki ne poliittiset ja institutionaaliset ongelmat, joissa Eurooppa murenee käsimme. Lisäksi harkitsemme myös pidemmän tähtäimen lähestymistapaa euroalueeseen, jotta tällainen vastasuhdanne vaikutus auttaisi meitä käyttämään menneisyyden kokemuksia oppiaksemme tulevaisuutta varten. Kiitos. Thank you. Uh, as I just said... Kiitos, kuten juuri totesinkin. Tässä tarvitaan kaksi tärkeää muuttuja, jotta saadaan luottamusta investointien parissa lisää investointimahdollisuuksia ja rahoitusvaroja. Minä uskon, että komission esittelemä investointisuunnitelma sisältää paljon mahdollisuuksia, joita on hyödynnettävä mahdollisimman pitkälle, niin että saadaan rahoitusvaroja vipuvaikutuksella, mutta että aktivoitaisiin myös investointimahdollisuuksia. Siinä minä kyllä voisin kuvitella, että eri maiden uudistusohjelmilla on myönteinen panoksensa yhdessä tämän välineen kanssa. Tämä pitää paikkansa erityisesti nykypäivänä, kuten totesitte itsekin, investoinnit ovat kuihtumaan päin jo usean vuoden ajan se on nähty. Me tarvitsemme kipeästi investointeja, koska se on se keino, jolloin investointimahdollisuudet muuttuvat kasvuksi. Se onnistuu sekä kansallisin ohjelmien että eurooppalaisen ohjelmien. Tämä on myös tämän aloitteen hengen mukaista. Siksi minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi vielä tiukemmin tämä kytke. Tämä on muuten yksi tätä välineen operaatio kytkettämä. Eh, investointimahdollisuudet syvempään yhdentämiseen. Yhtenäiset markkinat ovat kesken vielä. Se on se rakenneuudistus, mitä suunnassa määrin, jonka ansiosta investointia voidaan edistää. Meidän täytyy paremmin ymmärtää, mikä on tämä suhde yhtenäismarkkina-aloitteiden ja kansallisten uudistusohjelmien välillä. Tämä liittyy mahdollisesti mainitsemaan pitkän aikavälin näkemykseen. Pitkän aikavälillä uskon edelleen, ihan vahvasti uskon oikeastaan, että Eurooppa voi kasvupotentiaali vielä vahvistaa merkittävästikin poistamalla esteitä maiden kesken. Niitä on edelleen niin että Euroopan mittakaavassa saadaan isoja perusrakennehankkeita myös teollisissa tekijänoikeuksissa, televiestinnässä, innovaatioissa. Parantamisen vara on edelleen tässäkin ikään kuin innovointialueessamme. Kaikki tämä edellyttää rakenteellisia toimia eurooppalaisella ja kansallisella tasolla, mutta myös voimavaroja, niin että näitä voidaan käyttää järkevästi. Nyt on korkea aika näin tehdä. Kytkiä uudet rahoitusvälineet investointimahdollisuuksiin ja yhteishengessä. Lopuksi vielä tässä on myös mahdollisuus ymmärtää paremmin, miten kansalliset uudistusohjelmat voivat helpottaa naapurimaita ja täydentää tätä Eurooppa-kuvaa. Thank you. Next speaker for the East. Kiitos sitten EKRstä. Äh, Notis Marias. Puhun Kreikkaa, puheenjohtaja. Θεωρώ ότι η Ιταλική Προεδρία έδωσε μεγάλες υποσχέσεις. Italia puheenjohtajavaltiona antoi mielestäni liikaa lupauksia ja loi odotuksia, mutta käytännön tulokset jäävät laihoiksi Euroopan taloudessa ja yhteiskunnissa, erityisesti liittyen valtion velkoihin Siihen ei puututtu, sille ei tehty mitään köyhyydelle, talouskatastrofeille ja ihmisten kärsimyksille eteläisessä Euroopassa ei tehty mitään. Budjettikuripolitiikkoihin ei vaikutettu. Kun puhumme Kreikasta, niin mitä siellä tapahtuu? Troikka ja pöytäkirja on luonut katastrofin. Meillä oli valtavat määrät kasantuneita lainoja vuodesta 2010 asti. Ja työttömyysaste on valtava, nuorisotyöttömyys yli 50 prosenttia ja muiden muun väestön työttömyys yli 26 prosenttia. 40 prosenttia on köyhyyden rajalla Kreikassa väestöstä ja samaan aikaan velka verrattuna bruttokansantuotteeseen sen sijaan, että se olisi mm, vähennyt. Se on kasvanut 120 prosentista ennen pöytäkirtaa 180 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Ja siksi, että Euroopan unionin ja IMFn lainat sen sijaan, että ne käytettäisiin reaalitalouden parantamiseen ja helpottamiseen, kuten sanoin, niin ne käytettiin vanhojen lainojen uudelleen rahoittamiseen. Siksi epäonnistuttiin. Troikka epäonnistui Kreikassa ja Troikalla on vastuu nyt tästä tilanteesta, jonka se on luonut. Minä olen edelleen samaa mieltä siitä, että me äh, tarvitsemme kyllä shokkiterapiaa, mutta emme sitä terapiaa, mitä äh, Troikka meille äh, pakotti. Eli ne, nyt on alaskirjattava nämä velat ja Kreikan on saatava kompensaatiota näistä politiikoista, joita Troikka siellä harjoitti. EKP myös 4 miljardia se on EKPn voitto itse asiassa kreikkalaisista velkakirjoista, jotka ne alennuksella osti 40 prosenttia voittoa. Nämä ovat minun kantojeni tähän tilanteeseen. Tietenkään en usko, että voitte olla samaa mieltä, mutta mikä on teidän kantanne siihen, että valtion velkoja alaskirjattaisiin Kreikassa ja Italiassa, annettaisiin anteeksi. Ja oletteko samaa mieltä, että meillä olisi tarve pitää tällainen Euroopan konferenssi julkisesta velasta Euroopan laajuisesti, jotta löytäisimme jotain ratkaisuja eteläisen Euroopan maille, jos käyttäisimme samaa menetelmää, jota Saksassa käytettiin vuonna 1953. Saksa sai 0 prosenttilainoja silloin. Kiitos. Uh, I will, I'm trying to... Yritän nyt ymmärrä, mikä kysymys lausunnossanne on mitä lausuntoa nyt tulee, niin Kreikasta ilmaisia näkemykseni. Mutta jos nyt ymmärsin oikein, ja niin jos en, niin mainitsitte jotain Italian velasta, ja tästä voin kertoa seuraavaa. Meillä on paljon velkaa. Velan taso vielä nousee BKT vuonna 2015, mutta alkaa ensi vuonna väheetä. Mutta vaikka näin sanon, niin Italian velka on täysin kestävällä tasolla pitkällä aikavälillä Komission mittausten mukaan kestävyysindikaattorit ovat ihan kestävimpien joukossa EU-ssa. Enimmäkseen sitä on kiittäminen tärkeitä eläkejärjestelmäuudistuksia, jotka vaiheittain otettiin käyttöön. On otettu käyttöön viimeisen 10-15 vuoden aikana. Italian velka menee, vähenee, vähenisi nopeasti, jos hintadynamiikka EU:ssa ja erityisesti euroalueella olisi lähellä normaaliarvoa, siis 2 prosenttia. Ja sen lisäksi rakenneuudistukset, joita nyt toteutamme, antavat puhtia pitkän aikavälin kasvulle, jotka myöskin lisäävät velkakestävyyttä. Eli jos kysymys on, että mikä on Italian velan tilanne, niin tämä on vastaukseni. Kiitos. Thank you. Now for the no. Kiitos. E, e. Niin e, kymmenessä sekunnissa ei voida kysyä ja vastata, sori vaan. Hyvä ministeri. Minä totesin jotain Italian velasta, mutta minä kysyin samalta vastausta Kreikan velasta, kuten totesin, kaikki velat ovat nyt toidettu, mutta vain pois kirjaamalla ne ho- hoitavat ongelman. Difficult to give that. Jos kysymys on pitkä, niin sitten on vaikea vastata. For yes. the Greek debt, because he had yes. at least Siis 15 sekuntia olisi ainakin nyt Kreikan lainasta kyse, mutta alderyhmästä seuraava kysymys. Um, kiitoksia ministeri Paduan, kiitoksia, että tulitte paikalle ja minäkin aloittaisin kiittämällä teitä ja tiimiänne tästä kovasta työstä, jota olette tehneet viimeisen kuuden kuukauden aikana. Erityisesti tässä vertailuluku-asiassa siitä olen esittelijä ja siinä olette tehnyt hienoa työtä. Kiitos siitä. Nyt haluan kysyä rakenneuudistusten toimeenpanosta EU:ssa joita niin kovasti tarvitaan, jotta saadaan kilpailukyky ja kasvu takaisin ja finanssipoliittista tilannetta helpotettaisiin jäsenvaltioissa. Valitettavasti monet jäsenvaltiot eivät ole edistyneet kovinkaan paljon rakenneuudistusten toimeenpanossa ja keskimäärin vain noin 10 prosenttia maakohtaisista suosituksista on täysin toimeenpantu. Ja pahoittelen, että täytyy sanoa, että maiden kuten Ranskan ja Italian osalta, niin tämä prosenttiosuus on vieläkin pienempi. Nyt kun kuulin äsken vastauksen EPP-kollegan kysymykseen, niin se kuitenkin Italian osalta kuulosti aika lupaavalta, mutta kuitenkin ihan niin pitkälle vielä päästy. Neuvoston puheenjohtajuuden aikana ehdotitte, että ohjausjakso uudistetaan niin, että otetaan käyttöön enemmän vertaispainetta ja enemmän joustavuutta jäsenvaltiolle. Että kun ne olisi myös sitä mieltä, että tällaiset toimet todennäköisesti eivät aiheuta toivottuja vaikutuksia saattavat olla jopa kontraproduktiivisia, eikä pitäisi keskittyä mieluummin siihen, että suurempi keppi ja porkkana jäsenvaltioille uudistusten toteuttamiseen niin, että kun komissiolla on uusia investointisuunnitelmia, niin niitä sitten tukike- niissä tukikelpoisuus sitten asetettaisiin ehdolliseksi suhteessa siihen, miten kasvu- ja vakaussopimuksen finanssipoliittisia sääntöjä noudatetaan. Thank you very much. Kiitoksia kovasti ystävällisistä sanoistanne ja kysymyksistänne. Kolme seikkaa. Ensinnäkin voin aivan rauhallisin mielin todeta, että hallitukseni uudistuspolitiikka on nopeuttanut edellisin verrattuna uudistusohjelmia – vaikka kyllä sielläkin saatiin aikaan uudistuksia rakenteissa. To, toki täytyy tunnustaa, että maan täytyy vielä poistaa esteet kasvulle parinkymmenen vuoden ajalta. Me pyrimme nopeuttamaan ei pelkästään, että voidaan nopeuttaa lainsäädäntötyötä parlamentissa, vaan myös täytäntöönpano säädöksiin toteuttaa uudistuksia työmarkkinaoikeudessa, siviilioikeudessa, julkishallinnossa, verohallinnossa ja niin päin pois. Mitä tulee kannustimiin rakenneuudistuksille, niin sitä on puitu tavan takaa keskustelussa. Minä olen sitä mieltä menetelmistä. Ei tarvita korkeita korkoja saadaksemme uudistuksille kannustimia. Minun maassani korot ovat alhaalla. Uudistuskannustimena on se, että on kolme vuotta ollut taantuma päällä. Ja on vähän myllerrettävä asioita työpaikkojen aikaansaamiseksi. Eli tämä tulemaan sisältää. Ei tässä tarvita mitään ulkoista painetta tai ulkoisia kannustimia uudistusten aikaansaamiseksi. Kolmanneksi, muutama sana erästä seikasta, joka ehkä on myös tähdellinen jatkokeskustelualtaan ajatellen Euroopassa eikä vain yhdessä maassa. Nimittäin, että kun ajattelee jonkin tietyn rakenneuudistuksen vaikutukset työmarkkinoita tai muihin, niin se paljolti riippuu makrotalouden tilanteesta. On yhä enemmän näyttöä tästä kansainväliseltä järjestöltä, komissiolta, IMFltä, OECDltä. Näytön mukaan, jos vain yhdellä tavalla jotain muutetaan, niin sen vaikutukset vähän erilaisia riippuen siitä, ollaanko kasvu uralla vai laskuuralla. Jos ollaan heikoissa kantimissa, niin tulee pidemmällä viipellä tuloksia. No, tämä tuon esille siksi, että aika laaja yksimielisyys on jatkossa siitä, että uudistukset tarvitaan kaikissa maissa. Mutta vielä pitäisi ymmärtää, ja toivottavasti tästä voidaan keskustella komissiossa, parlamentissa ja neuvostossakin vähän enemmän tästä, että meidän täytyy ymmärtää, mikä on tämä kytkös makro, makrotalouden tilanteen tai suhdannetilanteen äh, ja uudistusten välillä. Nimittäin kun käytetään uudistuksia hyväksi, niin täytyy jotenkin huomioida myös kaikki ne makrotalouden välineet, joita meillä on käytettävissämme euroalueella, valuuttapolitiikka ja mitä talousarviossa on niin liikkumavaraa. Thank you. Now for the GUE, Barbara Spinelli. Barbara Spinelli, GUEsta. Grazie. Kiitos, herra ministeri. Kaksi kysymystä. Yksi liittyen Eurooppaan ja toinen Italiaan. Ensin Eurooppa. pari viikon päästä on vaalit Kreikassa. Ja jos Sirisa voittaa, niin se edellyttää, että kuripolitiikkaa myllerretään. Ja täytyy jotenkin puuttua velkaan. Tarvitaan eurooppalainen konferenssi, kun aikanaan 53 päästiin eroon Saksan veloista. Juncker-suunnitelma ei riitä, 300 miljardia. Siihen tarvitaan paljon enemmän kolmessa vuodessa. Ja ehkä vaikutuksikin on yhden suuren 15, mutta tarvitaan myös julkisia investointeja niin, että EIP rahoittaisi niitä ja myös investointirahaston pitäisi rahoittaa niitä eurobondeja liikkeelle laskemalla. Yhdessä EKPn kanssa pitäisi myös laskea liikkeelle uusia joukkovelkakirjalainoja. Haluaisin täsmällistä vastausta tähän Kreikan ehdotukseen. Italiasta. En nyt puutu tähän joustokisailuun. Ei riitä, että sanoo jousto ja ikään kuin jousto sitä kautta syntyisi. Minusta vakavampaa on Italian politiikassa tänä päivänä se, että rahoituslaissa on siedetty liikaa veropakoilua ja korruptiota, huolimatta niistä eurooppalaisista toimista, jotka tekin mainitsitte. Jos ajatellaan esimerkiksi niitä määräyksiä, joilla pyritään rankaisemaan verorikollisia. Kuitenkin korruptio Italiassa on 0,14 prosenttia leikannut PKTtä kun ajatellaan niitä määräyksiä, joita meillä on veropakopan kohdalla, niin te olette myös osavastuullinen siinä. Myös ajatellaan Beruskoonin tuomioita tai lykkäyksiä eri tuomioisissa. Olet, en tiedä, oletteko samaa mieltä näiden määräysten kanssa vai tiedättekö niistä mitään? Jos ette mitään tiedä, niin se on ehkä vielä vakavampaa. Tässäkin haluaisin teiltä vastauksia. Thank you for your questions. Kiitokset näistä kysymyksistä. Ensinnäkin, mitä tulee seuraavan Kreikan hallituksen ehdotuksiin, niin sallikaa, että sanon, että odotan vielä nähdäkseni ne, kun Kreikassa tulee olemaan uusi hallitus, joka vaaleilla valitaan, ja se saa sitten luottamuslauseen parlamentilta niin minä yhtenä jäsenvaltion ministerinä äh, käyn läpi näitä kysymyksiä. Pyydätte minua kommentoimaan asiaa, mikä ei ole vielä olemassa. Se on siis mahdotonta tehdä. Kommentteihin niin Italian tilanteesta sitten sanoisin seuraavaa. Haluaisin antaa tarkan näkemyksen tälle ryhmälle, mitä on meneillään. Vakauslaki, johon viittasitte, finanssiaria, se ei sisällä määräyksiä juridisista eh, veropakoilua ja verokierron asioista. Te viittaatte nyt keskusteluun, joka on meneillään niin kutsutussa delegoidussa lainsäädännössä, jonka parlamentti hyväksyi maaliskuussa 2014 laki, joka antaa hallitukselle mahdollisuuden kehittää delegoituja säädöksiä, jotta voidaan tarkistaa, kuten ohimenen mainitsin, koko verohallinnon toiminta Italiassa, myös ne instrumentit, joilla vältetään ja poistetaan veropakoilua ja verotukseen liittyvää epävarmuutta poistetaan. Tästä osiosta keskusteltiin hallituksessa 24. joulukuuta Ja osa toimenpiteistä, joista hallitus keskusteli, niiden toimeenpano keskeytettiin ja viedä, ne viedään parlamenttiin, koska siellä oli teknisiä ongelmia näissä toimenpiteissä. Ja olen itse vastuussa näistä teknisistä virheistä tai teknisistä heikkouksista. Niitä tutkitaan nyt hallituksessa ja hallitu, jos hallitus sitten hyväksyy ne myöhemmin, ne sitten lähetetään parlamenttiin vielä hyväksyttäväksi. Siksi en voi kommentoida näitä syytöksiä, joissa te väitätte meidän suosineen joitain puolia. Minä hylkään ne. Kiitos. Kiitos sitten Sven Giegold vihreistä. Welcome. Tervetuloa Merikin puolestamme tähän valiokuntaan jälleen. Ensiksikin kiitos kaikesta tehdystä työstä myöskin rahanpesun torjuntadirektiivissä, että se työ saatiin loppuun, on menestys. Ja Italia puheenjohtajamaana on paljon tehnyt, jotta nuo vaikeat neuvottelut saatiin menestyksekkääseen päätökseen. Sen lisäksi minulla on kysymys jostain, jota ei saatu loppuun saatetuksi, ja se liittyy finanssitransaktioveroon. Kaikki toivoimme, parlamentti toivoo ja tiedätte, parlamentin kannan, että on laajapohjainen vero, jossa on vahvoja toimia veronkiertoa ja välttämistä vastaan. Uutisissa kerrottiin, että nyt on uutta liikettä 11 ryhmässä ja haluaisin tietää teidän kantanne kolmeen nimenomaiseen kohtaan. Olisitko samaa mieltä, että veropohjan pitäisi olla laajempi kuin vain johdannaiset ja osakkeet? Olisitko samaa mieltä, että esimerkiksi velka, valtioiden velkakirjoihin liittyvät johdannaiset tulisivat verolle. Voisitteko olla samaa mieltä tämä nyt toinen kohta, että tämä residence-periaate pitäisi tulla sovelletuksi, eikä liikkeelle periaate pelkästään niin kuin parlamentti on vaatinut ja komissio. Ja kolmanneksi, ja vaikka olisi alkuvaihe pelkästään verolle, niin sopimuksessa olisi kuitenkin todellinen toinen vaihe, jota tällä hetkellä ei ole peräpohjan laajentamiseksi, joten kiitos kovasti siitä, että saisin näihin nimenomaisiin kysymyksiin täsmälliset vastaukset. Thank you. Kiitos ystävällisistä sanoistanne ja kiitos kysymyksistänne. Kuten alustuksessani totesinkin, Italian kaudella oli paljon työsarkaa G11, johon mekin kuulumme. Vaikka oli ryhmän jäsenten kesken erilaisia näkemyksiä, mainitsimme tähän noista veropohjasta, verotusperiaatteista, ei niinkään tästä toisesta vaiheesta, siitä oltiin aika samanmielisiä. Mä ensin pitää päästä yksimielisyyteen ykkösvaiheesta. Mutta sen verran voin todeta, että Kävimme keskusteluja ja varmasti jatkammekin keskusteluja. Tarkoituksena on päästä yksimielisyyteen. Kiitos kaikille kollegoille tai muille kymmenelle siitä, että vaikka usein oltiin erimielisiä meidän keskuudessamme, kaikki kuitenkin yrittivät päästä hitaasti, mutta varmasti eteenpäin. Mitä tulee näihin yksittäisiin kysymyksiin sitten, periaatteessa Italia puoltaa, että meillä on laaja-alainen veropohja. Nyt on kyse vain siitä, miten laajaksi sen päästään. Jos 11 kultakin jotain kysyy, siis meiltä kysyy, mitä mieltä olette laajuudesta, niin saa 11 erilaista vastausta, tietysti. Jos ajattelee jotain yhteistä maaperää, niin sitä aina löydy, mutta olen kyllä vakuuttunut, että jotain on löydettävissä. Eli vastaisi kysymykseenne, tarvittaisiin mahdollisimman laaja veropohja, kunhan ollaan yksimielisiä siitä, mikä se laajuus viime kädessä on, mitä verotetaan. Toiseksi asuinpaikka vai liikkeelle laskija perustaa totta kai tässä on lähes kansallinen kuilu olemassa tuossa ryhmässä, joka tätä verotusta tarkastelee, kun ajatellaan pieniä ja suuria maita. Erilaisia mahdollisuuksia on olemassa pienissä ja suurissa maissa. Mikä on maan kannalta parasta ajatellen saavutettuja tuloja verotusperiaatteessa? Minä suosisin lähestymistapaa, jossa liikennelasku lasku periaatetta noudattaisiin ja asuinpaikkaperiaatteella höystettynä. Tarvitaan varmaan periaate palettia niin, että ollaan tehokkaita ja jokainen maa saisi riittävästi tulehteita. Lopuksi olen pahoillani vitsistäni alussa, mutta kyllä aika laaja yksimielisyysryhmässä on siitä, että pitäisi asteittain edetä niin, että huomioidaan kaikki taseet, varat, myös 11 jäsenen kesken. Now for the FDD, Mark. Kiitos. EFDD Marko Zanni. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kun nyt kuuntelin ministerin alustusta, ihan kun olisin jossain toisella planeetalla kuusi kuukautta, koska puheenjohtajavaltion Menestystarinoita minä en ole kyllä nähnyt missään. Liian vähän saatiin aikaan ja liian vähän saatiin aikaan vero kierrossa, no hyvä, pankkisalurissa jotain saatiin, mutta verokierto on ollut merkittävä nimenomaan unionin sisällä, kuten Irlannin ja Alankomaiden ja Luxemburgin esimerkit osoittavat jo vuosien ajalta. Pari kysymystä. Ensinnäkin, miten tämä output-kuilu voidaan laskea tarkalleen, kun ajatellaan rakenneuudistusten osuutta talousarvioissa. Siitä on käyty keskustelua, ei ehkä ihan julkista kuitenkaan, Italian ja komission kesken, miten laskea indikaattoria. Ehkä tätä olisi enemmän voitakin käytä, käydä. Ja jos joskus tätä laskentamenetelmää tarkistetaan, niin miten tarkistettaisiin, koska se on vähän vanhentunut. Kun ajatellaan, mitä erilaisia arvioita on komissioilla tai puolestaan OECD, jotka ovat vähän erilaisia. Ehkä olisi hyvä perustaa työryhmä, joka paneutuisi menetelmään ja mitä vaikutuksia sillä on jäsenvaltioiden rahoitukseen. Toiseksi haluaisin kuulla teidän käsityksenne tästä, mitä BK, e, investointipankki aikoo tehdä nyt näissä suunnitelmissa, mitä vaikutuksia sillä on, tai kuten minä kuvittelisin, onko se sellainen menetelmä, joka ei oikeastaan mihinkään johda, kun ajatellaan euron ja dollarin suhdetta tai kurssivaihtelua muutenkin ja myös markkinoiden eroja Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Sitten Juncker suunnitelmasta. Vihdoinkin huomenna saadaan suunnitelmasta ensimmäinen teksti julki te puhuitte investoinneista myös kasvun aikaansaamiseksi. Onko jotain uutta tarjolla? Ajatellen investoinnin tulostaulukkoakin myös yhteisrahoituksen näkökulmasta silloin, kun alijäämiä lasketaan. Mitä te voitte ehkä kertoa tai mitä on ilmoitettu tästä taistosta, jota Italia on käynyt jouston hyväksi. Sitten vielä työstä. Nopeasti vielä lopuksi. Italia on hyväksynyt uuden uudistuksen, joka lisää joustoa, mutta ei se tuo työtä lisää, ja te tiedätte sen itse varsin hyvin. Meillä on oma indeksi olemassa, joka liittyy työllisyyteen, joka on OECD laatima. Se osoittaa Kolme ja puoli minuuttia meni, vielä vähän aikaa vastauksen, ei se nyt mahdollista. Kiitos. Try to be quick. Output gap. Yes, there is a discussion. Eilisen keskusteluja en varmaan kaupallista salaisuutta sanomalla, että tästä on keskusteltu myös Euroryhmissä ja Ecofinissa ja useissa, use, useilla mailla on sellainen tunne, että todellakin pitäisi päivittää, joten kaikki ollaan samassa veneessä siinä. Miten tämä kui toteutetaan, onko sillä vaikutuksia, sitten se riittuu. Minä en ole EKP-neuvoston jäsen. Onko sillä vaikutusta? Toivottavasti tarvitaan enemmän inflaatiota kipeästi myöskin äh, vaihtokurssi dollariin nähden voisi auttaa. Tuleeko Junckerin suunnitelmaan eri äh, Miten sinne kohdellaan investointien laskemista? Siis mitä komissio sitten ehdottaa? Siitä se riippuu. Kuten monet muut asiat, jotka on otettu esille keskustelussa, jos voin kommentoida, niin sen kyllä teen. Joustavuus. Käytetäänkö joustavuutta työpaikkojen luomiseen? Mainitsitte jotenkin OECD-indikaattoreita. Minun tietoni siitä on se, että työvoimalainsäädäntö on yksi tekijöistä, jotka vaikuttavat joustavuuteen ja joustavuus sitten vaikuttaa työpaikkojen luomiseen. Tarvitaan myös kasvua ja investointeja ja niiden yhteisvaikutus sitten luo työpaikkoja meidän maamme mukaan lukien. Now, Bernard Mon- Kiitos. Sitten Bernard Mono. Mukaan hyvä. Monsieur le ministre, bonjour. Hyvää iltaa, ministeri. 2011 sanoitte, että eurooppalaisen valtion mm, konkurssia ei tule sulkea pois. Sitten mm, teillä on valtava velka ja teidän luottoluokitus on A-. E, ja valtavat valtionvelat ovat sellaiset, että olette jopa pahempi kuin ja huonompi oppilas kuin Ranska. Mitä te ehdotatte? Ensinnäkin valtavat yksityistämiset Italiassa. Olette päättänyt, että 40 prosenttia valtion rautateistä yksityistetään, myös kansallinen posti sekä sitten ilmailualan valvonta ja energian strategiset palvelut voitaisiin yksityistää. Saadaanko tällä kysyntä liikkeelle? Ei. Ajatteletteko todella, että tällainen ratkaisu olisi ratkaisu velkaan? Se johtaisi jopa pahempaan tilanteeseen kuin mihin Ranskassa on jouduttu, eikä Ranskassakaan kovin hyvin mene. Komissiolle on nyt annettu toimivalta tehdä näitä rakenneuudistuksia, Euroopassa, Euroopan unionin sitten näkee omat politiikkaansa eläkkeiden ja työsuhteiden suhteen päätetyn Brysselissä. Voitteko kertoa, miten ja koska unioni aikoo tämän rakenneuudistuksen no, tehdä? Minusta kansallisvaltio on edelleenkin se päätöksenteko taho ja mielestäni ei pitäisi antaa liikaa valtaa tälle keskuspankille suvereenien valtioiden pitää saada oma rahapolitiikkansa takaisin, olisi siirryttävä takaisin kansallisiin valuuttoihin, olisi varmistettava omissa keskuspankeissa ähm, markkinoiden toiminta ja joissain maissa tämä johtaisi tietysti näiden pankkien konkurssiin, kuten esimerkiksi Kreikassa. Kiitos vastauksistanne jo etukäteen. Thank you. I'm not sure I understood the questions, but let me try. En tiedä ymmärsinkö kysymyksiä, mutta yritäpä vastata. No, mainitsitte, niin kysytte, miten Italia selviää ongelmasta. Kyllä se ongelma on, tunnustan. Mutta se liittyy enemmänkin siihen tapaan, joka on paras tapa päästä velasta eroon, eli kasvaa. On tärkeää päästä kasvuuralle, kun sieltä on luisuttu, kuten olen sanonut tästä jo moneen kertaan. Siitä on kyse rakenneuudistuksissa, että saadaan kasvua ja työpaikkamahdollisuuksia lisää. Mielestäni siinä on päästy eteenpäin. Lisäkasvulla, joka osin, mutta ei kokonaan, riippuu rakenneuudistuksista, hallituksen toimeenpanotoimin, saadaan aikaan myös kasvua ylipäätään. Jos halutaan nimelliskasvua, mm, joka liittyy inflaatioon, se ei ole meidän rajoissamme kokonaan, niin saadaan kokonaiskasvua. Kun ajatellaan, mitkä ovat korot nyt ja mitkä ovat veroponnistelut minun maassani, tämä johtaisi siihen, että päästäisiin velasta pikkuhirjaa eroon. Mutta sen lisäksi meillä on kunnianhimoinen yksityisohjelma kahdella tavoitteella. Ensinnäkin, että voidaan päästä eroon kyllä velasta. Tulot menevät siihen toki, mutta pyritään lisätä myös kilpailukykypaineita ja liiketoimintapaineita noissa mainitsemissaan yrityksissä. Ne jäävät julkiseen valvontaan toki, mutta liiketoimintamallit muuttuvat vain enemmän yksityismarkkinoiden luonteiseksi ja se tehoa. Toiseksi valtionvelan suhde Euroopan toimielinten politiikan mainitsitte uudistukset. Eikä se ole kysymys, vaan lausunto, ja se on teidän vallassanne. En mitään salaisuutta varmaan paljasta, jos sanon, että enpä olisi samaa mieltä teidän kanssanne. Eli vaikkakin on tarvetta käydä yhteistyötä Euroopan toimielinten ja kansallisten kesken, niin molempia kyllä tarvitaan erikseenkin. Kiitokset. Nyt aika käy vähin. Nyt ensimmäinen kysymys Danutta Hübner ja sitten Renato Soru. Kiitos puheenjohtaja ministeri. Joulukuussa vielä teidän puheenjohtajakautellanne niin Euroopan neuvosto painotti sitä tärkeyttä, mikä on finanssipoli- talouspolitiikkaa lähemmällä koordinaatiolla, ja sitten oli julkaisu, julkistus, että helmikuussa sitten Väyväläisessä neuvostossa keskustellaan analyysistä, ja sitten puheenjohtajavaltio valmisteli uuden raportin, missä määrin se sitten on jatkoa sille, mitä Van Rompuy esitteli, niin no se on sitten jotain sellaista, jota emme tiedä, että tänään, mutta ymmärrän myös, nyt kun olen teitä kuunnellut, että olette myös sitä mieltä, että jatkoreformeja, jotta euroalueen hallinnointia voidaan parantaa, tarvitaan. Siinä varmaan olemme samaa mieltä monien misten kesken, että siinä ollaan vielä puoli matkassa euroalueen hallintauudistuksessa. Ja yksi asia, joka ei ole vielä saatu loppuun, on se, että ei ole teknologiaa rakenneuudistuksille. Ja arvostan sitä, mitä Italia tekee, mutta me puhumme me nyt pysyvästä mekanismista, ei vain poliittisista ponnistuksista, joilla pyritään rakenneuudistusten puutetta torjumaan. Ja on myös monia, jotka ehkä sanoisivat, että nyt on saavutettu raja nykyisessä sopimuksessa ja erityisesti tarkastella oikeusperustaa joissakin suurissa uudistuksissa, joita on tehty äskettäin, en ymmärrä tyytyväisiä siihen myöskään. Ja tietysti myös tiedämme, että takaven kautta voidaan ottaa myös uudistuksia käyttöön, mutta usein siitä tulee vastavaikutus. Ja nyt jos sitten kuuntelee, mitä Draghi sanoi äskettäin, niin hän kovasti painotti itse asiassa sitä, että rakennusten puute johtaa siihen, että rahaunionissa on suuria eroja pysyvästi ja sitten on tietysti mahdollisuus ja kärsittäisiin. Ja siis uudistusten puutteellinen niin se puute on vakavia tässä yhteydessä kysymyksiä teille on. Mitä itse asiassa odottaisitte puheenjohtajaraportista, kun puhutaan euroalueen hallinnon jatkouudistuksista? Halutaanko nyt todellakin tässä yhteydessä pitkälle meneviä uudistuksia? Kiitos, sitä Renato Soru. Kysymyksenä, olkaa hyvä. Grazie. Kiitos. Herra ministeri, minäkin haluaisin onnitella tehdystä työstä, myös saavutetusta tuloksista teidän kaudellanne. Täälläkin se on saanut tunnustusta. Tänään aamuna olin Frankfurtissa tänne tullessa, niin kävin mielenkiintoista keskustelua jotenkin johtajien kanssa, varsinkin kahden jäsenen kanssa, jotka kertoivat, miten rahapolitiikka ei riitä. Ja varmasti finanssipolitiikkaa tarvitaan myös uudistusten kanssa, kuten tekin totesitte, että saadaan lisävaikutusta finanssipolitiikkaan ja investoinneille. Ehkä luodaan suotuisampi liiketoiminta ympäristöinvestoinneille. Yksi totesi hämmästyksessäni, että rahapolitiikka olisi yksinkertaisempaa, jos meillä olisi väline Euroopassa, nimittäin eurobondit. Paragonando ad altre aree geografiche. Ja jos verrataan sitä muihin alueisiin, niin me tiedämme, miten vaikeaa on pienilläkin alueilla liikkeelle panna tällaisia joukkovelkoja, saati sitten isommassa järjestelmässä. Eli tällainen yksinkertainen kysymys. Mitä virkaa Euroopanilla olisi Euroopassa? Ymmärrän totta kai kansalliset tunteet, mutta me ajattelemme kuin euroskeptikot. Ehkä siinä vain vetäisin Pohja-Euroopan hankkeelta, kun ajatellaan mitä tapahtuu Ranskassakin nyt. Niin ehkä yhtä yllättäen tullutkin tietynlaista eurooppalaista veljeyttä esille. Se nähtiin pari mittoa sitten myös täysistunnossa. Voitteko ajatella, että tämä auttaisi jotenkin, että Eurooppa hän tarvitsisi tuntehikkuutta enemmän, halua mennä vähän pidemmälle kun ajatellaan mitä päivän ongelmat edellyttävät. Myös ehkä päästäisiin tässä Euroopan hankkeessakin pitemmälle, kun vain ajatellaan tätä taatumaa ja työttömyyttä. Challenging points, Ray. Kiitos kaksi hyvin haastavaa kysymystä kahden edellisen puhujan puolesta. Pahoittelen, jos en pysty vastaamaan tähän haasteeseen täysin. Ensimmäiseen kysymykseen taloudellinen taloushallinto – talouden ohjaus on juuri nyt se hetki, jolloin talouden ohjausta on mietittävä, koska me emme ole vielä päässeet kriisistä täysin. Ja yksi opeista tästä kriisistä on se, että Euroopan ei pidä olla pelkästään taloudellisesti joustavampi, sen on päivitettävä myös sen talouden ohjausta ja hallintoa, vastaamaan tuleviin kriiseihin, niitä tulee varmasti. Siksi haluaisin lisätä vain yhden asian siihen, mitä te sanoitte. Joka kerta, kun me laadimme kansallisia politiikkoja unionissa, erityisesti euroalueella, me emme saa unohtaa, että meillä on kansallinen ulottuvuus sekä systeeminen ulottuvuus, järjestelmäulottuvuus. On tiettyjä aspekteja, jotka vaativat erilaista lähestymistapaa. Katsotaan niitä sitten kokonaisuudessa eurooppalaisesti vai pelkästään kansallisesti. Molemmat ulottuvuudet on pidettävä mielessä samanaikaisesti ja siksi joskus päätyy siihen päätelmään, että tarvitaan Euroopan toimielimiä vielä enemmän kuin meillä on nyt, jotta järjestelmäriskejä ja järjestelmäongelmia voidaan käsitellä. Tämä on minun lähestymistapani. Toinen kommenttini, kysymyksenne on hyvin tarkka ja liittyy siihen, mitä sanoin eurobondeista. Tietenkin eurobondien äh, nimikkeellä voidaan tarkoittaa hyvin monenlaisia asioita monen tarkoitukseen, mutta niillä on yksi yhteinen tekijä, se, että äh, velan myöntäminen jollekulle. Ja Eurooppa tässä on velan vastaanottajana, jotta voimme Euroopan tasolla sopia siitä, että voidaan laskea liikkeelle tällainen joukkovelkakirja laina. Meillä pitää olla yhteinen näkemys asiasta ja tämä liittyy siihen äh, systeemiseen järjestelmään. Eli että meillä on yhteinen luottamus ja yhteinen näkemys ongelmista, kuten esimerkiksi kasvun rahoittamisesta, siitä, miten sopeutusta helpotetaan Tämä on se eurokomponentti tässä bondi-sanassa, eurobondissa. Mutta meillä täytyy olla yhteinen näkemys, yhteinen tavoite, jotta voimme käyttää instrumenttia, joka ei ole kansallinen, vaan se on eurooppalainen. Last question. Kiitos. Kaksi viimeistä kysymystä. Marta Cello ensimmäisenä. Si. Presidente, lei... Puheenjohtaja, totesitte 2015 Italian velka vielä kasvaa osan vuotta ainakin. Samaan aikaan totesitte, että verot laskisivat myös suhteessa menoihin. Oletteko sitä mieltä, että kun ajatellaan ö, yritysten menoa pörssiin ja niiden myyminen vastaa tähän tarpeeseen, tai vai tarvitaanko jotain lisää? Toiseksi investointipankista ja uutta pontta investoinnille ja tarvitaan näitä miljardeja. Oletteko saaneet jotain vastausta investointipankilta näihin toiveisiin? Ja vielä yksi kysymys, johon ei välttämättä vastausta tarvita. Me olemme, olemme iloisia siitä, että te olitte ECOFIN puheenjohtaja. Pervans Peres sitten. Merci, euh, monsieur. Kiitokset puheenjohtaja. Hyvä ministeri, otitte esille taloudelliset ehdot ja olosuhteet puheenjohtajakaudellanne ja minusta tuntuu, että emme ole paljon puhuneet yhdestä ulottuvuudesta, joka oli tavallaan odottamaton inflaation ja kasvun pieneminen, mutta tietenkin öljyn hinta – ja sen laskeminen on hyvä uutinen. Tähän mennessä emme puhu paljoakaan sen haasteellisuudesta Euroopan taloudelle. Jos sanon nyt asiat hyvin suoraan, niin onko tämän öljyn hinnan laskun hyöty sellainen, että sitä voidaan hyödyntää markkinoilla, eikö ole mahdollisuutta mitenkään hyödyntää tätä öljyn hinnan laskua jotta voisimme luoda jonkinlaisen sellaisen resurssin, jolla voitaisiin edesauttaa investointeja. Tässä viittaan niihin töihin, joita on tehty aikaisemmin muina ajanjaksoina, sopeutusmekanismeja, ja joiden kautta uusia resursseja on saatu käyttöön. Puhuitte myös huomisen äh, tulevan viestinnän haasteista, nimittäin joustavuuden haasteesta. Mikä tulee olemaan teidän puheenjohtajakautenne jatko? Voitaisiin ajatella, että jos talouden ohjauksen käsittely aloitettiin teidän puheenjohtajakaudella, niin sitä jatkettaisiin jollain tavalla. Miten te näette nyt joustavuus, huomenna julkaistavan joustavuustekstin, Äh, sisällön yhtäältä ja toisaalta sitten puhe, vaihtuvien puheenjohtajuuksien ähm, seurannan. Tässä pitäisi olla jonkinlaista jatketta. Miten voimme jatkaa tätä keskustelua ilman, että odotamme näiden neljän puheenjohtajakauden yhteenvetoa ja äh, tämän tiedonannon suhteen, josta saamme sitten huomenna lopulliset tiedot. Kiitos. Uh, Kiitos hyvin laajalaisista kysymyksistä velkaongelmasta. Hallituksen ennusteen mukaan 2015 velan suhde PKT vähän vielä nousee ja alkaa sitten laskea 2016. Ja tämä on riippumatta sitten siitä, mitä yksityistämisestä tulee tuloja. Se riippuu BKTn dynamiikasta ja hintainflaatiosta. Tietyllä korkorakenteella joka on jo nyt voimassa. Se on sisäänrakennettua dynamiikkaa. Yksityistäminen kyllä jatkuu velasta huolimatta. Minäkin olen sitä mieltä, että Euroopan investointipankki voisi jo nopeuttaa investointirahoitustaan kun otetaan huomioon, että resursseja käytössä on, ja kun otetaan huomioon, että uusia hankkeita on, mainitsin työryhmän investointihankkeesta, joka perustettiin eh, siis viime kuukausina, ja on raporttia uusia hankkeita siinä, joita voitaisiin harkita investointipankissa, ja ymmärrän niin, että se on jo toteutumassa, eli välineitä on Euroopassa, joita investointeille voidaan antaa puhtia, käytetään niitä parhaalla mahdollisella tavalla. öljyhinnan vaikutus, miten sitä voitaisiin hyväksi käyttää? No jos se laskee se hinta, niin sillä on suora vaikutus kuluttajiin, teollisuuden aloihin, jotka tarvitsevat energiaa. Ja sitä käytetään yksityisellä puolella, ellei sitten ole jotain tapoja, joilla, jossa tällä olisi spillover-vaikutuksia budjetin hyväksi. Mutta se on sitten asia, jonka jätän yrityksille, perheille, kotitalouksille tekevät mitä parhaaksi näkevät näiden windfall-etujen äh, suhteen. Sitten hyödyt mahdolliset budjetille, se antaa enemmän finanssipoliittista liikkumavaraa ja sitä voidaan sitten käyttää monin tavoin. Toivottavasti sellaisella tavalla, että voidaan luoda kasvua työpaikkoja. Mitä pitäisi tehdä joustavuudelle? No katsotaan, mitä komissio huomenna sanoo. Mutta minun pointtini vuodesta, mitä tämän sanot komissiolta tulekaan, on se, että se on osa laajempaa keskustelua talouspoliittisesta hallinnoinnista. Joustavuus ei ole tavoite sinänsä, sitä voidaan käyttää, jotta voidaan edelleen parantaa kasvua ja työpaikkojen luomista Euroopassa. Eli se liittyy laajempaan strategisen keskusteluun, jota toivokseni käydäänkin. Grazie, allora... Kiitos ministeri Paduanalle, puheenjohtajalta Italialle, kaikille kauden virkamiehillekin, jotka ovat tehneet niin hyvää yhteistyötä esillä olleessa lainsäädäntöhankkeessa. Mielestäni kausi oli hyvin hedelmällinen, kuten myös tämä keskustelukin ministerimme kanssa oli mielenkiintoinen. Eli vielä kerran kiitokset ministerille. Ja nyt jatkamme varmasti yhteistyötä. Italian hallituksen kanssa tulevissa hankkeissa ja haasteissa. Kiitos. colleagues, let's... Kollegat. kollegat. Colleagues, Let's move to the... No niin, siirrytään seuraavaan kohtaan esityslistalla. Meillä on kuuleminen Stefan Kopfererin kanssa. Hän on OECDn varapääsihteeri. Tervetuloa Ekon valiokuntaan keskustelemaan kanssamme talouden ohjausjärjestelmän puitteista edistyksestä ja sen haasteista. Nyt on varsin sopiva hetki käydä tätä keskustelua. Nythän me saimme jo esittelijältä työasiakirjan ja odotamme huomiseen tiedonantoa joustavuudesta. Ja myös ministeri Padoanin kanssa keskustelimme edelleen haasteista. valtion raportti ja Euroopan talouden ohjausjakson parantaminen – talouspolitiikan koordinaation kehittäminen edelleen, mitä pitäisi muuttaa, mihin tällä hetkellä on mahdollisuuksia. Meillä on laaja kirjo aiheita ja tietenkin aivan ensinnä, mitä voidaan tehdä tämänhetkisessä kasvuvakauspaketissa. Komissio kertonee meille huomenna jotain. Odotamme relevanttia relevantteja uutisia heiltä. Saamme varmasti joitain keskustelun aiheita sieltä. Tästä tulee varmasti mielenkiintoinen keskustelu. Annan välittömästi nyt puheenvuoron herra Kafferille. Hän saa kertoa meille kymmenen minun, minuutin ajan omia näkemyksiään johdannon omaisesti. Sen jälkeen käymme kysymys-vastaus istuntoon. Esittelijä saa käyttää puheenvuoron ja jos sitten aikaa jää, niin lisäkysymyksiä voidaan sitten lopuksi esittää. Olkaa hyvä. Thank you, chair. Yeah. Kiitos puheenjohtaja, hyvät näistä herrat. On suuri kunnia olla täällä. Tiedän, että teillä oli pitkä ja rasittava päivä. Kuulin kokouksista EKPn kanssa tänään. Olen kuullut osan keskustelusta, joka teillä oli yhden edeltäjäni kanssa OECD-varapääsihteerinä. Ehkäpä useimmat teistä tiedättekin, että herra Paaduaan oli OECDn töissä ennen kuin se tuli ministeri Italiaan talousasioista vastaavana ja on hienoa olla täällä keskustella kanssanne tilanteesta. Näissä kysymyksissä kuulin, kun joku kysyi, että mikä on oikea joustavuuden taso ja tasapaino euroalueen kehyksessä. Siellä on varmaan, että kaikki olemme sitä mieltä, että joka tapauksessa tarvitaan tasapainoa rakenneuudistusten välillä, finanssipoliittisten toimien välillä ja rahapoliittisten toimien välillä. Mutta keskustelu, joka meillä EU:ssa on, ja olen varma, että myös tässä valiokunnassa, kun tarkastelen näitä papereita ja esittelijän tilanteen arvioita, niin siellä on keskustelu siitä, että mikä on oikea tasapaino finanssipolitiikan, rahapolitiikan ja rakenneuudistusten välillä. Ja on hyvin selvää, että olosuhteet muuttuvat oikean tasapainon kannalta. Kaksi vuotta sitten oikea tasapaino olisi ollut toisenlainen kuin mitä se ehkä on 2015 tammikuussa. Ja kahden vuoden päästä olen varma, että olosuhteet ovat myöskin erilaiset verrattuna nykypäivän tilanteeseen. Ja silloinkin täytyy etsiä oikeaa tasapainoa tulevaisuudessa. Ja toinen syy muuttuvalle tilanteelle, että mikä oikea tasapaino on rakenneuudistusten rahapolitiikan ja finanssipolitiikan välillä on se, että eri alueilla on ollut erilaista kehitystä. Konsolidointiprosessissa on saatu hyvää kehitystä monissa jäsenvaltioissa. Jotkut sanovat ehkä, että ei tarpeeksi, mutta kaikki tiedätte, että vaje suhteessa BKT on 2009-2014 niin laskenut yli 6 prosentista 2,5 prosenttiin. Euroalueen keskiarvona ja myöskin sitten on arvioitu uudelleen finanssipoliittista kehystä, mikä tarkoittaa, että finanssipolitiikassa on ollut kehitystä ja se mitä nyt nähdään on keskustelu sitten seuraavista vaiheista rahapolitiikassa. Omissa huomioissani keskityn kahteen kysymykseen. Yksi kysymys on, että onko tarpeeksi joustavuutta sellaisessa tilanteessa olemassa kuin mikä meillä nyt on korkea työttömyys monissa monissa jäsenvaltioissa EU-ssa. Hyvin pieni inflaatioaste, hyvin heikot kasvuasteet monissa jäsenvaltioissa. Ja myöskin tuotanto vielä laahaa jäljessä euroalueella. Eli tarvitsemmeko tässä tilanteessa, kun on äh, taantumisen suuri riski, niin tarvitaanko enemmän joustavuutta? Ja sitten toinen kysymys siitä, että mitä tarvitaan, jos, silloin, jos tämä tilanne, jos tilanteesta päästään yli, jos meillä on normaali taloudellinen tilanne euroalueella niin kuin oli monien vuosikymmenten ajan ja toivotaan että näin nyt sitten piankin tapahtuu. Ja nyt jos puhutaan nykytilanteesta, täytyy puhua suhdannetilanteesta. Onko myötäsyklistä politiikkaa, jota meillä on finanssipoliittisessa kehyksessä, vai onko se sykli vastaista? Ja nyt jos tarkistellaan näitä valiokunnan työasiakirjoja, ja varmaan kaikki ovat lukeneet, niin on hyvin selkeää, että joustavuusmarginaalia on, jotta voidaan lieventää myötäsyklistä vaikutusta. Mutta vähän siinä on kuitenkin, tai liikkumavara siinä joustavuudessa on kuitenkin rajoitettu. Jos tarkastelemme sääntöjä hyvin mekanistisella tavalla, on hyvin selkeää, että liikkumavara on rajoitettu – ja finanssipoliittisen keventämisen mahdollisuus on kovin rajoittunut euroalueella tällä hetkellä. Se mitä ollaan nähty on hyvin pragmaattinen lähestymistapa ollut viimeisen kahden vuoden aikana. Ja tämä pragmaattinen lähestymistapa oli sellaista, että joustavuutta järjestettiin niin, että määräaikoja tälle kolmen prosentin vajesäännölle pidennettiin. Tätä on käytetty 11 kertaa viimeisen kahden vuoden aikana. Mutta on myös hyvin selkeää, että tämä on pragmaattinen lähestymistapa, mutta tämä lähestymistapa tarjoaa vain rajoittunutta liikkumavaraa todellakin. OECDssä uskomme, että on hyvin selvä, että meillä on nyt kovin poikkeuksellinen tilanne tällä hetkellä, jos tarkastelemme EKPn korkotasoja, kun on ihan poikkeuksellisia talouden stimulointitoimia. Se tarkoittaa meille, että tulevaisuudessakin tarvitaan vahvempaa finanssipoliittista tukea kysynnälle, ja se täytyy sitten mätsätä yhteen siihen, että kaikki hallitukset ryhtyvät kunnianhimoisempiin rakenneuudistuksiin. Uskomme edelleen, että paljon rakenneuudistuksia on nähtykin, mutta että lisää on tarpeen, jotta voidaan saada aikaan pitkän aikavälin kasvua euroalueella. Ja kun tämä pidetään mielessä, että olemme vakuuttuneita siitä, että enemmän kunnianhimoisempia rakenneuudistuksia tarvitaan, niin on hyvin selvää, että nykyisessä poikkeuksellisessa tilanteessa ja olosuhteissa uskomme, että euroalueen pitäisi sallia väliaikainen, ekspansiivisempi finanssipoliittinen, finanssipoliittiset toimet. Tämä voitaisiin toteuttaa neuvoston, toimia, eh, neuvoston päätösten kautta ja varmistaa, että jos maat näin toimivat, eivät saa sitten rangaistuksia, kun ne on, nämä aloitteet on määritelty selvästi väliaikaisiksi. Ja puheenjohtaja, uskon, että tekin keskustelette Junckerin suunnitelmasta huomenna tässä valiokunnassa. Me uskomme, että Juncker-suunnitelman mekanismit, joilla saadaan enemmän julkisesti tuettuja investointeja, niin että se on kovin tärkeä vaihe jos nyt puhutaan sitä rahoitus finanssipolitiikan avulla luodusta paremmasta kysynnästä euroalueella. No sitten toinen kysymys, että ajatellaan sitä, että mitä, mikä on tarpeen sitten kun poikkeuksesta ajat ovat ohi. Tarvitaanko ollenkaan finanssipoliittisten sääntöjen uudistamisia tulevaisuudelle, jos poikkeuksesta ajat ovat ohi? Ja sinä otan esille kolme asiaa tällä ajalla. Ensimmäinen on se, että OECDssä uskomme, että rakenteellinen budjetin rahoitusasema, se on tietysti hyvin keskeistä uudistetussa finanssipoliittisessa paketissa, mutta kaikki tiedämme, että on vakavia ongelmia, jos nyt puhutaan arvioinnista, jos puhutaan mittaamisesta, jos puhutaan ennustettavuudesta, kaikki tiedämme, että joitakin lukuja täytyy arvioida uudelleen muutamia vuosien jälkeen. Ja nyt jos puhutaan budjetin rakenteellisesta rahoitusasemasta jäsenvaltiossa, jos puhutaan, että mikä on oikea, mitkä ovat oikeat vastaukset, mitkä ovat pää signaalit tästä arviointiprosessista, niin siinä on nähty paljon ongelmia viimeisten vuosien aikana. Ja muistan haastattelun, Pierre Carlo Padovanin haastattelun muutama kuukausi sitten Financial Timesista, kun sanoi, että jos tarkastellaan budjettien rakenteellisia rahoitusasemia, niin se on komission lukemat ovat erilaiset kuin OECD-lukemat, eli mittaaminen ja arviointi on hyvin tärkeä asia. Se osoittaa sen. Sitten jos puhutaan uudistuksista, uskomme, että metodologioita täytyisi tarkastella uudelleen. Täytyisi miettiä sitä, että otetaanko enemmän huomioon jäsenvaltioiden sisäiset taloudelliset kehitykset, kun mitataan tuotantopanoksia ja tuotantotuloksia. Se on hyvin tärkeää tulevaisuudessa. Sitten toinen aspekti, jonka haluan ottaa esille. Ovat nämä kansalliset ankkurit niin sanotusti, joita pitäisi kehittää. Kansalliset finanssipoliittiset kehykset, joilla pyr- pyr- rohkaistaisiin sitten siihen, että saataisiin konsolidoitua finanssipolitiikkaa myöskin maiden sisällä. Tähän pitäisi rohkaista nyt tulevina vuosina. Esimerkiksi on nähty jossakin valtioissa kansallisia finanssipoliittisia neuvostoja, että niillä olisi tärkeämpi osa siinä kun arvioidaan riippumatta, riippumattomasti rakenteellista rahoitusasemaa. Mielestämme tämä on hyvin tärkeä uudistus ja tärkeä askel eteenpäin. Kolmas näkökohta, jonka ottaisin esille, on finanssipoliittisen kehyksen monimutkaisuus, joka meillä euroalueella tällä hetkellä on. Jos kysytään kadun mieheltä, mitä he tietävät finanssipoliittisesta kehyksestä, mm, euroalueen äh, finanssipoliittisista säännöistä, niin ehkäpä useimmat saattavat muistaa, että on tämä kolmen prosentin vaje, enimmäisvaje. Eikä ole yllättävää, että sen ihmiset tuntevat, koska se on suhteellisen helppo ymmärtää. Mutta kaikki tiedämme tässä salissa, että meillä on monia tavoitteita eri sääntökirjoissamme, eri kehyksissämme. Meillä on rakenteellinen rahoitusasema, meillä on julkisen talouden rahoitusasema, kulut, menot, monia poikkeuksia, teknisiä määritelmiä ja dokumentaatiota. Ja tämä kehys siis on sellainen, jota normaalit ihmiset eivät oikein kunnolla pysty ymmärtämään, eivätkä hallituksetkaan. Jos hallitukset keskittyvät enemmän siihen, että ymmärtäisivät säännöt, kuin että ajattelisivat ehkä, että miten sääntökirjan kanssa voidaan tehdä tai jos ne tarkastelevat sitä, miten voisivat löytää sillä porsaanreikiä, niin sitten ollaan metsässä. Me OECDssä olemmekin vakuuttuneita, että on tarpeellista yksinkertaistaa tätä kehystä pitäisi käyttää kaikki mahdollisuudet kehyksen yksinkertaistamiseen. Yksi esimerkki ehkäpä yksi esimerkki siihen, että voitaisiin yksinkertaista, on velkasääntöjärjestelmä, se on kovin monimutkainen ja meillä on myös nämä keskipitkän aikavälin tavoitteet, kuten tiedettiin, ja uskomme, että ei ole tarpeen, että on 60 prosentin velkasääntö, ja toisaalta, että meillä on keskipitkän aikavälin tavoitteet useimmissa jäsenvaltioissa, jotka ovat lähentymässä 60 prosenttia, eli on, mikä tarkoittaa, että samalle tilanteelle on kahdet eri säännöt. Tiedän, että aika on loppumassa, mutta lisäisin vain muutaman huomioon ihan tähän loppuun. OECD tiedätte, että se tekee hyvin läheistä yhteistyötä EU-jäsenvaltioiden kanssa ja komission kanssa, jotta voidaan tukea uudistuspyrkimyksiä. On tehty paljon työtä, on yritetty mitata rakenneuudistusten vaikutuksia, on tehty paljon työtä, kun on pyritty tukemaan seurantareformia ja sen toimeenpanoa. Meidän intressimme on sellaisen järjestön, jossa on paljon jäsenvaltioita, jotka ovat EU-sta ja euroalueelta myös, tehdä tätä työtä myös tulevaisuudessa ja tukea EUta ja jäsenvaltioita ja myöskin eu Euroopan parlamenttia myös tulevaisuudessa, jos tarpeen on niin, että finanssipoliittista kehystä voidaan arvioida uudelleen jälleen kerran. Ja varmaan kaikki salissa ovat samaa mieltä siitä, että tämä on tarpeen myös tulevaisuudessa. Kiitoksia kovasti huomiostanne. Ja nyt mielenkiinnolla kuuntelen kysymyksiä ja keskustelua. Kiitos mielenkiintoisesta alustuksesta. Esittelijä pääsee heti ääneen, rouva Pervans Beres. De cette euh, présentation. Kiitos tästä esityksestä. Täytyy sanoa, en odottanut näin paljon yhtenäväisyyttä näkemyksissä, mutta olen iloinen siitä, mitä sanoitte juuri, koska tämä mielestäni syöttää hyvin siihen keskusteluun, johon me olemme sitoutuneita. Mutta tässä on tietysti lähtökohta. Sanoittehan, että tässä täytyy olla tasapainopiste, ja tässä oikeassa tasapainossa mainitsitte budjettipolitiikan, rahapolitiikan ja rakenneuudistukset. Ja kun katson nyt sitten vuotuista kasvuselvitystä ja rahapolitiikkaa, niin tähän lisätään vielä kolmas pilari tai kolmas kulma, nimittäin investoinnit tähän kolmioon. Investoinnit, sitä te itse asiassa pidätte seurauksena siitä, mistä, mistä Euroopassa on kyse. Mutta kysymykseni on, näiden kahden äh, kohdan välillä haaste, eikö se ole investoinnit? Emmekö ole nyt sellaisessa aliinvestointitilanteessa, rakenteellisesti, ei pelkästään siksi, että suhdanne on matalalla ja että jäsenvaltiot ovat tehneet väärin asioita, vaan siksi, että meillä ei ole kunnon sääntöjä, jotta me loisimme ihanteelliset investointiolosuhteet euroalueella. Tämä on minun ensimmäinen kysymykseni. Toinen Kysymys liittyy siihen, mistä puhuitte tästä liikkumavarasta, nimittäin olemassa olevissa säännöissä sanoitte, että niitä ei ole niin paljon ja lopuksi sanoitte vielä, että olette avoimia keskustelemaan siitä, että tarkistettaisiin tätä sääntöpakettia budjettia koskien. Teillekään ei ole paljon liikkumavaraa, mutta voisiko sitä olla vähän enemmän ja minkälaisia pääpiirteissään nämä liikkumavaran elementit olisivat. Sitten kolmanneksi vielä esitän kysymyksen, jotta jätän aikaa myös muille kollegoille esittää kysymyksiä. Puhuitte rakenneuudistuksista ja jäsenvaltioista ja niiden roolista. Kaikki varmasti ovat samaa mieltä siitä, mm, että rakenneuudistus on välttämätön ja se täytyy tehdä kunnolla. Se ei ole mikään liitännäis toimi liittyen siihen, missä määrin ollaan mukana euroalueessa. Jos jäsenvaltiot ovat tietoisia tästä äh, rakenneuudistuksesta, niin ettekö ole sitä mieltä, että tänä päivänä Troikka tai tämä Troikka Soft, joka voisi olla tällaisessa sopimussuhteessa, että se ei olisikaan eh, hyödyksi rakenneuudistukselle. Pahoittelen vielä viimeinen kohta. Nimittäin neuvostossa mainitsitte julkisesta rahoituksesta, että että joissain jäsenvaltioissa sillä on ollut merkittävä rooli. Eikö meillä olisi etua siitä, että kävisimme Euroopan tason keskustelua kannustimista, jäsenvaltioiden välisestä eh, tasapainosta ja hyvästä diagnostiikasta Euroopan alueella, jotta voisimme valo, valottaa hiukan sitä, missä Euroopassa mennään ja eh, sitten voitaisiin käyttää niiden jäsenvaltioiden tietotaitoa hyväksi, jossa on hyviä ratkaisuja kehitetty. Kiitokset, olkaa hyvä. Merci, madame. Kiitos, rouva esittelijä. Yritänpä vastata lyhyesti ja kouriin tuntuvasti kysymyksiin. Kyllä, OECD on vakuuttunut siitä, että tarvitaan enemmän investointeja Kesäkuussa 2015 meillä on ministerikonferenssi tulossa ja siellä keskitytään investointeihin, mutta selvää on, että ei ole kyse vain julkisista investoinneista ja selvää on myös, että ei kyse ole pelkästään kysynnän hallinnasta, vaan myös tarjonnan. Me uskomme myös, kun tässä tarkastellaan valtiotalouden sääntöjen kirjoa, niin siellä on osa myös investointiystävällistä politiikkaa. Mahdollisuuksia annetaan vähän pidemmälti aikaa tilanteen korjaamiseksi investointeja ajatellen, siis kun uudistukset ehkä toteutuvat vähän paremmin jossain. Me uskomme, että finanssipolitiikkaa pitäisi hoitaa investointiystävällisesti, mutta kyllä siellä säännöistä löytyy jotain ajattelemisen aihetta myös investointeja ajatellen. No sitten liikkumavarasta. Kyllä, vain, kuten totesin, että nykytilanteessa meidän täytyy miettiä, tarvitaanko lisää liikkumavaraa, mutta toisaalta on ihan selvää, että uskottavuus on ihan yhtä tärkeä kuin liikkumavaraakin. Nimittäin mitä nyt on nähty viime vuosina – että jotkut jäsenvaltiot euroalueella vähän menettivät uskottavuuttaan, kun saivat lisäaikaa suorittaa rakenneuudistuksia, saivat vähän enemmän aikaa alijäämän korjaamiseksi. Ja sitten oltiinkin pari vuotta myöhemmin tilanteessa, että ihan kaikkia uudistuksia ei toteutettukaan. Is allowed if more fiscal Eli jos olisi enemmän finanssijoustoa, niin sitten tarvitaan kyllä selvää sitoutumista ja myös uskottavuutta rakenneuudistuksissa ja uudistuksissa ylipäätään. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että kun puhutaan rakenneuudistusten omimisesta, niin kyllä sekin on tärkeää. Se on sillä myös teidän asiakirjassannekin, rouva esittelijä. Minä muistuttaisin siitä, että OECD viime marraskuussa laatia asiakirjan Ranskan hallitukselle. Pyrittiin laskeskelemaan, mitä vaikutuksia rakenneuudistuksilla on Ranskassa. Tukeaksemme rakenneuudistuksia nimenomaan siltä se, mitä hallitus teki siellä. Mutta olisi tietenkin parempi, että hallitukset itse omisivat nämä. Se on tärkeää. Yhteistyön järjestäminen kansallisten neuvostojen kesken tuskinpa siinä on suurempia ongelmia, että jos niitä olemassa on, niin voisivat yhteistyötä tehdä. Monissakin kysymyksissä näin on tehty, kun pyritty hallintorasitetta keventämään, verrikkavaltaisuutta keventämään. Saksasta on tullut asiantuntijoita tehdäkseen yhteistyötä yhdistyneen kuningaskunnan ja muidenkin maiden asiantuntijan kanssa. Varmasti yhteistyö on tarpeen, eikä kukaan sitä vastusta. Kiitos nyt kollegat. Pitäkääpä kiinni viidestä minuutista, kuten vieraskin Ester Vilanche seuraavaksi. No, I don't see her, so... Enpä näe häntä. Seuraavan siis Bernd Luke. Herr Vorsitzender. Ähm, ich würde... Kiitos. Puheenjohtaja Kärnästi kysyisin tästä hypoteesista, että tarvitaan liikaa, äh, enemmän joustavuutta. Siis euroalueellahan on vaadittu joustavuutta jo aiemmin ja toistaako nyt historia itseään, mutta että mikä oli 2005 kasvu- ja vakaussopimuksen kohtalo silloin se johti suureen kriisiin, eikä kriisistä ole vielä päästy eroon. valtiovalat ovat korkeammalla tasolla kuin koskaan. Ja nyt jälleen tulee sanoja, joilla halutaan joustavuutta lisää. Vaikka se mistä sovittiin, niin sitä, sitä ei koskaan toteutettu. toteutettu. Vaje rajoja on rikottu koko ajan, ylärajaa, joka siis 97 jo määriteltiin niin ei sitä ole melkein mikään maa saavuttanut, vaikka sopimuksellisesti siitä on sovittu. Ja sitten jos puhutaan joustavuudesta, niin on kyse myös siitä, että oikeutetaan suuremmat julkiset menot. Tulee se vaikutelma, että talouspolitiikolla ei tule mitään muuta mieleen kuin sen, että valtio lisää menoja ja stimuloi suhdannetta sillä tavalla. Mutta mistä te tiedätte, että nämä kriisit, jotka meillä on, ja se on oikeastaan kysymys, että liittyvät liian heikkoon kysyntään. Eikä voisi olla esimerkiksi sinne, niin, että meillä on kilpailuongelma euroalueella. Eikä voisi olla, että ei investoida, koska tuotanto euroalueella ei ole kilpailukykyistä. Kun Euroopassa tuotettuja tuotteita ei voida myydä hyvin ulkomailla, kun siellä on halvempaa tuotantoa. Kun ulkomainen tuotanto tulee euroalueelle ja siellä on sitten äh, kilpailukysympää tuotantoa kuin kotimainen. Mistä olette niin varma, että kysyntää täytyy stimuloida, kun mahdollisesti sillä voi olla ihan eri juuri tällä ongelmalla, nimittäin kilpailukyky. Ja nyt jos kysyntää halutaan stimuloida, niin sitten kysyn, että missä itse asiassa euroalueella täytyisi stimuloida. Taloustieteilijä sanoisi, että siellä, missä tuottavuusinvestoinneille on suurin. Kysymykseni teille on, onko investoinnin tuottavuus korkeinta Kreikassa, Portugalissa, Espanjassa, vai onko se suurinta Saksassa, Hollannissa, Raskassa? Missä haluaisitte kernaasti, että investoidaan? Oletteko ajatelleet sitä? Thank you, Mr. Luke, for these questions. Kiitos kysymyksistä. Oikeassa olette. 2005 kriisi eivät ole kauhean kiva kokemus meille. Aina tietenkin voi peräänkuuluttaa lisäjoustoa, mutta on se tavallaan uhkakin, ei pelkkä mahdollisuus, vaan uhka. Selvää on, että kun puhutaan lisäjoustosta, niin ei se tarkoita, että käytetään enemmän yhteisiä verorahoja. Olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne, että vaikeuksien joudutaan, kun puhutaan kilpailukyvystä tietyillä teollisuuden aloilla euroalueella. Mutta ei se koska ei, ei pidä paikkaansa, että koko euroalue on täysin kilpailukyvytön. Meillä on pal- paljon euroalueen jäsenvaltioita, jotka ovat hyvinkin kilpailukykyisiä. Me olemme nähneet esimerkiksi, että nyt teollisuustuotanto on palaamassa tänne. Palkat nousevat Aasian maissa paljon nopeammin kuin eurooppalaisissa maissa. Siksi minä uskon, että euroalueen monissa maissa toteutetut rakennuudistukset lisäävät koko euroalueen kilpailukykyä. Ihan ei olla vielä maalissa, mutta kilpailukyvyssäkin on päästy eteenpäin. Kun sitten kysyitte, minne rahat pitäisi panna. Ensinnä, ei pitäisi olla käytössä vain julkisia varoja. Kun katsotaan Junckerin suunnitelmaa, niin se perustuu osin julkisiin varoihin, mutta haluan rohkaista myös yksityisiä sijoittamaan, jos on tarjolla hyvä tuotto. Olen samaa mieltä kanssanne, että pitäisi olla elinkelpoisuutta myös elinkeinoelämän näkökulmasta, mutta ei se koske pelkästään alokomaita tai Suomea ehkä. On hankkeita muissakin maissa, jossa on vaikea taloudellinen tilanne. Ajatellaan yhteisiä energiamarkkinoita Euroopassa, niin ihan selvää on, että kun Ranskan ja verkon yhdysverkkoja kohennetaan, niin se hyödyntää kaikkia markkinoita, ylipäätään Euroopan unionia. Se auttaa Ranskaa ja Espanjaa, mutta kyllä siellä siis saadaan tuottoa investoinnille. Jos ajatellaan myös verkkojen Eurooppa-välinettä, niin laajakaistossakin on perusrakenteisiin sijoitettu. Niin kyllä sieltä löytyy ihan hankkeita yllin kyllin. Investointipankin tehtävänä onkin paneutua näihin mahdollisiin hankkeisiin käyttäen osin julkisia rahoja, mutta suurelta osin myös yksityisiä varoja. Uh, Michael Toyer. Kiitos sitten Michael Toyer. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos apulaispääsihteeri. Tervetuloa tähän valiokuntaan. Kiitos kovasti kannanotostanne. Nyt tällä yleisellä tasolla – jota kovin intensiivisesti valaisitte, niin siitä vähän yksityiskohtaisempiin kysymyksen asetteluihin menisin. Meillä on esimerkiksi Kreikan tilanne, jossa nyt sitten keskustellaan, että pitäisikö olla velkojen anteeksi antaa aliarvostus ja, ja sitten kysymys joustavuudesta vai taloudellisesta stimuloinnista, niin kysymys, että kenen sitten pitäisi nämä asettaa käyttöön nämä tiedot ja taata ja sitten tietysti pelko siitä, että jos on joustavuutta annetaan Kreikalle lisää, niin se voisi johtaa siihen, että laiminlyödään rakenneuudistukset. Miten sitten nämä, näyttävät nämä OECDn maakohtaiset eh, suositukset esimerkiksi vertailtuna maihin kuten Ranska ja Italia, jotka nyt sitten eivät ole tässä pelastusoperaatiossa. Jos OECD, jos minulla on oikeat tiedot, niin sitten viime vuosina ovat niille antaneet konkreettisia suosituksia. Padonelta, ihan täällä kysyin puoli vuotta sitten, että nyt kun hän oli antanut ECDtä suosituksen, niin toteuttaako hän nyt sitten nämä, itse nyt nämä suositukset, ja tässä haluaisinkin vähän kärjistää tätä kysymystä, että pidättekö nyt tätä joustavoittamista, jota olette suositellut juuri, niin pitäisittekö sitä sitten kontraproduktiivisena, koska hallituksillahan on sitten vaikea poliittisessa keskustelussa oikeuttaa kansalaisille näitä haittavaikutuksia, joita rakennustuksiin liittyy. Sehän olisi helpompi, jos tämä tehtävä tulisi EUlta. Eli onko tässä EUCDn puolelta nyt sitten suositusta siihen, että mitä rakennustuksia voitaisiin paremmin toteuttaa? Kiitos. To be very frank, Mr. Teurer, yeah. Ihan rehellisesti sanottuna, herra Toirer, se mistä puhumme täällä ei ole vaihtoehto ohjelmamaille, kun puhumme luotoista ja lainoista, joita muut jäsenvaltiot antavat ja Euroopan vakausmekanismi myöntää näille maille. Se tarkoittaa sitä, että on ihan selvää, että kun puhumme finanssipoliittisesta joustavuudesta, se ei keskity näihin tiettyihin tilanteisiin, vaan siihen mm, juridiseen perustaan, joka koskee kaikkia euroalueen maita. Kun puhumme suosituksista näille ohjelmamaille, Tilanne OECDssä on se, että voidaan antaa suosituksia ainoastaan jäsenvaltioille tai avainkumppaneille. Jos näin tehdään, se on kansallisen hallituksen päätös, mutta kun minulta kysyy, olen varma, että kun katsomme esimerkiksi yksityistämisprosessia, on paljon tehtävää vielä Kreikassa. Esimerkiksi on edelleenkin OECDn suositus, että yksityistäminen Kreikassa on välttämätöntä ja se, mitä olemme nähneet viime vuosina, ei ole riittävää edistystä meidän näkökulmastamme, mutta tämä on aivan selvää, että se on kansallisen hallituksen päätös ja tiedämme, että vaalit on tulossa ja meidän on odotettava paljon tuloksia. Kiitokset Gue, Riina Ronja Kari. Ensinnäkin haluaisin kiittää alustuksestanne. Sitten viittaisin teidän omiin selvityksiinne, jotka ovat osoittaneet, että eriarvoisuus on kasvamassa OECD-maissa. Se näkyy muun muassa siinä, että kriisi on iskenyt kaikkein köyhimpiin yhteiskunnissa ja kaikkein vakavammin heihin. He eivät kuitenkaan hyödy silloin, kun päästään kasvuuralle he kärsivät vakavimmin kriisistä, mutta eivät voi nauttia kasvun hedelmistä. Lisääntyvä eriarvoisuus estää myös kasvua. Se vaikuttaa siis koko yhteiskuntaan. Eriarvoisuus siis on kasvamaan päin tänä päivänä, ja nyt pitäisi päinvastoin vähentää yhteiskunnan eriarvoisuutta. Koska me olemme myös talouden ohjausta uudistamassa, niin ehkä olisi hyvä miettiä, mitä indikaattoreita pitäisi ottaa mukaan, huomioida myös eriarvoisuuden. Eli kolme kysymystä. Kun ajatellaan, mm, pitäisi tiedä, että olisi vähemmän eriarvoisuutta, ei enemmän. Minkälaisia indikaattoreita teidän mielestänne voitaisiin käyttää järkevällä tavalla niin, että tämä voitaisiin huomioida jäsenvaltioiden vuotuisiin selvityksiin? yleisesti ottaenkin, mitä mahdollisuuksia meillä olisi ennakoida uudistusten vaikutuksia? Vähentävätkö ne vai lisäävätkö ne eriarvoisuutta yhteiskunnassa? Kolmanneksi, oletteko samaa mieltä kanssani siitä, että jos tällä tiellä jatketaan, niin eriarvoisuus vain kasvaa entisestään ja se vahingoittaa yhteiskunnaamme. Kiitos jo etukäteen vastauksistanne. Thank you very much. Uh, you're right. Kiitos, olette oikeassa. Että epätasa-arvokysymys yhteiskunnissamme on asia, johon OECD myös keskittyy. Viimeisin työasiakirjamme, josta puhuitte, julkaistiin joulukuussa. Ja sen työasiakirjan viesti ei ollut pelkästään se, että epätasa-arvo on ollut vuosikymmenten ajan kasvussa monissa maissa, vaan viesti on myös se, että on näyttöä siitä, että liika epätasa-arvo estää kasvua maissamme. Ja se tarkoittaa, että keskusta pelkästään eettistä, miten paljon epätasa-arvoa haluamme. Siis ei täyttä tasa-arvoa voi olla missään yhteiskunnassa, se on selvä täyttä sellaista. Mutta se, mistä puhuimme, mitä voidaan tehdä, jotta voidaan tukea kasvua yhteiskunnissamme? Ja yksi näkökohta on epätasarvon vähentäminen. Mutta politiikkasuositukset, jotka tästä paperista löytyvät, ovat sellaiset, että pääsy, miksi kasvava epätasa-arvo estää kasvua näissä maissa, on, että ne, joilla on pienemmät tulot, investoivat vähemmän lasten koulutukseen, mikä tarkoittaa, että me emme puhu uudelleenjaosta. Se on ehkä sitten kysymys, jos halutaan löytää enemmän investointia koulutuksen tai enemmän tukea köyhemmille ihmisille näissä maissa, jotta voidaan investoida enemmän koulutukseen. Mutta ensimmäinen viesti on se, että estynyt kasvu perustuu siihen, että liian vähän investoidaan köyhimpien keskuudessa, siis koulutukseen. Ja se on meidän intressimme sen vuoksi. Mutta jos pysytään, että johtavatko uudistukset köyhyyteen ja sen lisääntymiseen, se on vähän vaikea kysymys, koska on hyvin selvää, että on joitakin uudistuksia, jotka vaikuttavat lyhyellä aikavälillä epätasarvotilanteeseen, mutta sitten on myös vaikutuksia koulutusjärjestelmään, mikä sitten taas parantaa tilannetta sen valtiossa ja parantaa tasa-arvotilannetta maissamme, mikä tarkoittaa, että ei voida sanoa, että kaikki rakenneuudistukset johtavat epätasa-arvon lisääntymiseen maissamme. Se on totta. Thank you. Kiitos. Erne Surtasson. Si, señor Kafferer. Kiitoksia, herra Kafferer. Pari konkreettista kysymystä ja myös ihan lyhyttä. Minua kiinnosti kovasti 2014 työllisyysselvitys, jonka OECD on laatinut, ja varsinkin yksi tieto siellä yhtenä suosituksena talouspolitiikalle. Siinä todettiin, että yksi rakenneuudistuksista, ja varsinkin ne, jotka halusivat palkkoja leikata, niin joskus mentiin liian pitkälle. Päästiin pisteeseen, jossa palkkojen leikkaaminen vaikuttaa myös elvyttämiseen, varsinkin jos ajatellaan kokonaiskysyntää. Kysyisinkin, voisitko tästä kertoa vähän enemmän, kun mä voin viime vuoden syyskuussa esittelin tällaisen ajatuksen, jos ajatellaan Euroopan äärialueita, periferiaa, niin onko se jo kääntymässä itseään vastaan itse asiassa, kuten tuossa selvityksessä väitetään toiseksi. Kysyisin ihan ilmiselvän kysymyksen, mutta voisitte ehkä vastata. Se olisi tosi kiva meidän työmme kannalta todettiin, että jäsenvaltiot tarvitsevat enemmän liikkumavaraa finanssiasioissa. No ei siitä ole epäilyksen häivääkään. Uskotteko te, että jos ajatellaan jouston noudattamista, riittävätkö nykyiset säännöt vai täytyykö sääntöjä ruveta rukkaamaan, että tämä nykytilanne sallisi sellaisen reagoinnin, reagoinnin joka on tarpeen You know that the OECD is Tiedättehän, että OECD on vakuuttunut siitä, että hyvin palkatut työt ovat välttämättömiä jäsenvaltioissa ja se on syy, miksi OECD suositti omassa kotimaassani Saksassa viime aikaisessa politiikan uudistuksessa sitä, että perustetaan vähimmäispalkka Saksaan. Se tarkoittaa sitä, että kyllä liian alhaiset palkat voivat vaikuttaa myös kysyntään. Se on hyvin selvää. Mutta se ei tarkoita sitä, vaikka kaikki uudistukset, joissa on ohjelmamaissa, esimerkiksi julkisen rahan käytön vähentämiseksi ehm, työvoiman piirissä, olisi väärin Tiedätte, että kun me vertaamme työvoimaa ja julkista sektoria monissa jäsenvaltioissa, OECDssä ja alueen maissa, niin on hyvin laaja kirjo ihmisiä työssä julkisella sektorilla. Ja siellä, missä julkinen sektori on paisunut liian suureksi, silloin pitää miettiä, voidaanko työvoimakustannuksia pienentää. Yksi keino on pienentää palkkoja, toinen keino on vähentää työ, työntekijöiden määrää, mutta ei sitä tietenkään voi näin suoranaisesti suorittaa ja ratkaista kysyntäongelmaa tällä tavalla, koska jos julkisten menojen osuus mm, on liian suuri, niin ei voida investoida infrastruktuurin koulutukseen ja muille alueille. On löydettävä oikea tasapaino näiden välillä. Thank you. Kiitos Marko Valli, EFD grazie presidente. Kiitos puheenjohtaja. No, anna aikaa, että saatte kuulokkeet korvillenne. Niin kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kysyä äh, eriarvoisuudesta. Minne rikkaus kasautuu? Maailman talousfoorumi tapaa joka vuosi ja nyt tänä vuonna puhutaan tuossa teemasta nimenomaan. Me olemme viime aikoina nähneet, miten rikkaus rahoitusmarkkinoilla jää, keskittyy vain harvoihin käsiin, varsinkin euroalueella. Mihin tämä sitten johtaa? No se johtaa totta kai niihin ongelmiin, joita meillä on inflaatiossa. Raha ei kierrä reaalitaloudessa, eikä ihmisten taskussakaan paljon ole kolikoita. Viime vuosi oli vuosi, jossa moni taloustieteilijä totesi, että syrjäytyminen on iso vaara Kreikassa ja Italiassa esimerkiksi. On myös toimenpiteitä vähimmäistoimeentulon tukemiseksi. Kysyisinkin teiltä, onko mitään mahdollisuuksia välttyä siltä, että joudutaan jopa deflaatioon, kun, kun ei voida millään tavallaan hyväksyä millä tavalla hyväksyä sosiaalista syrjäytymistä, mitä voidaan tehdä kriisimaissa alijäämän kohdalla, että voitaisiin jotenkin rikkautta laajemmin jakaa toimintoloa tukien. En tiedä, ehkä näin voidaan elvyttääkin taloutta jotenkin. Rahoitusmarkkinoiden rahat eivät ole mihinkään hyvään johtaneet. Kiitos. I think it's very clear that this is a decision. Mielestäni on hyvä selkeä, että kansallisten hallitusten asia on miettiä sosiaaliturvajärjestelmiä kussakin maassa. Jos puhutaan epätasa-arvosta ja tarkastellaan raporttiamme, sillä keskitytään epätasa-arvoon maissa. Sillä ei keskitytä epätasa-arvoon maiden välillä. Globalisaatio, kehitys, ja se on aika mielenkiintoista vähentää epätasa-arvoa maiden välillä. Ja se on yksi lisäaspekti keskusteluun, ehkä hyödyllinen. Siis paljon oli investointia vuosia sitten finanssimarkkinoihin, mutta tiedätte, että tämä on viime vuosina muuttunut. Se mitä nyt nähdään on, että investoidaan paljon enemmän todellisiin omaisuuseriin, reaalisiin omaisuuseriin. Ehkä se on keskipitkällä aikavälillä myös ongelma, jos siitä syntyy kupla, niin kuin jossakin euroalueen maissa on myös nähty. Mutta mielestäni ei ole oikein sanoa, että rahoitusmarkkinoilla on liikaa rahaa, vaan enemmänkin reaali omaisuuserissä. Now we have some time. Kiitoksia. Nyt on vähän vielä aikaa vielä. Vapaalle keskustelulla pari puhujaa, Darius Rosat ja sitten Elisa Ferreira. Uh, thank you, Chair. We all know that... Kiitos. Kaikki tiedämme, että meillä on ongelma investointien kanssa Euroopassa sekä julkisen että yksityisen investoinnin kanssa. Niitä rajoittaa pääasiassa budjettirajoitteet. Yksityisiä investointeja ei saada sen vuoksi, että luottamusta puuttuu. Investointi tuoton ja Euroopan talouden näkymät ovat epävarmat ja velkataso on niin korkealla. Onko teidän suosituksissanne jotain sellaista, mm, joka viittaisi nopeampaan kotitalouksien ja yritysten tilanteen helpottamiseen niin, että omavaraisuusaste, sen liittyvä riski pystyy pystyttäisiin kattamaan, koska nämä korkeat velkatasot ovat ongelmallisia ja ne hidastavat sitten kysynnän kasvua Euroopassa. So, okay, we, we group the two. No, otetaan nämä kaksi kysymystä yhdessä. Elisa, olepa hyvä. Well, um, shall I then? Okay, two questions. Niin, no kysynkö? Niin, kaksi kysymystä. Kiitos kovasti se, että olette ollut paikalla, niin on ollut kovin mielenkiintoista. Mutta ensimmäinen kysymykseni koskee tuotantovajausta ja sen laskemisen vaikeutta ja miten se liittyy rakenteelliseen vajaukseen ja niin edelleen. Me kaikki siitä tiedämme ja oecd selvitys on todellakin hälventänyt epäilykset tästä asiasta, mutta mikä teillä on tunne siitä, että joustavuus ja sanktiot, jotka perustuvat tällaisiin heikkolaatuisiin mittauksiin, ja sitten komissiokin muuttaa arviointejaan kevään ja kesän välillä laskelmissa. Siinä on myös uskottavuuselementti koko prosessissa kyseessä. Sitten samalla tavalla, me, kun me kaikki kommentoimme sitä, miten rakenneuudistuksia pitää tehdä, miten suosituksia noudattaa, mutta suositusten laatu, sitäkin pitäisi analysoida. Koska maita, jotka noudattivat suosituksia, niin päätyivät syvään lamaan, eivätkä pääse sieltä pois. Viimeinen kysymykseni koskee tulevaisuutta. Meillä on yhteinen valuutta, eikä ole mitään näkymätöntä kättä, joka laittaisi toimintaohjelman keskiön konvergenssin. No sitten on tulossa puheenjohtajan raportti. Siellä asiaa tarkastellaan syvällisemmin. Aiotteko antaa oman panoksenne tähän keskusteluun? Laittaa kaikki nämä yhteen, nämä diagnoosit, joiden puitteissa olette tehneet työtä, niin että voitte valaista tulevaisuuttamme. Okay, the first question was uh, once again focus. Jälleen kerran siis ensin kysyttiin investoinneista, te puhuitte siitä, että pitäisi alijäämä leikata nopeammin, että saadaan rahaa enemmän investointeihin. Jotkut kollegat, jotka väittävät, ei kun nyt on oikea aika investoida enemmän ja alijäämää leikata myöhemmin. Siksi me keskustelimme koko illan oikeasta tasapainosta jouston ja uskottavuuden ja puitteiden kesken. Minä uskon, että eniten täytyy keskittyä uskottavuuteen rahoitusmarkkinoihin. Usein ei ole kyse hallitusten investoinneista, eikä se ole pelkästään kyse yksityistäkään investointia euroalueelta, vaan sijoittaja on Kiinasta, USAsta, Intiasta ja ties mistä. Se edellyttää luottamusta ja uskottavuutta politiikkamme euroalueella. Se on nyt keskiössä että saadaan lisää yksityisiä investointeja. Tämä on ihan selvää. Jos alijäämää leikataan vaikka nollaan, kuten Saksassa on käynyt viime vuoden aikana, niin ei siinä kauheasti ole lisää tilaa investoinneille. Saksassa kyllä siihen pystytään, mutta jos verrataan sitä mahdollisuuksiin investoinneissa, mitä on odotettavissa nyt Junckerin suunnitelmasta, niin keskipitkällä aikavälilläkin eivät nämä summatkaan riitä. Ja kun katsoo öljyn laskuakin, niin nyt on paljon rahaa olemassa investointia varten. Jos puhutaan vain julkisista investoinnista lyhyellä aikavälillä vai keskipitkällä aikavälillä, niin joka tapauksessa se ei piisaa. Rova Ferreira, te otitte paljon asioita esille. En välttämättä pysty ihan kaikkiin vastaamaan. Siihen menisi loppuilta muuten. Kysyitte, olemmeko uudistusten myötä saaneet aikaan taantumia jossakin maissa. Tilanne on ehkä kovin erilainen eri maiden kohdalla euroalueella. Espanjassa, Portugalissa, Irlannissakin on nähtävissä paljon edistystä myös BKT kasvua ajatellen. Kreikassa tilanne on paljon vaikeampi kuin kaikki tiedämme. Mutta selvää on, että mitään suoraa suhdetta ei ole rakenneuudistusten ja taantuman välillä keskipitkällä aikavälillä. Me uskomme, että rakenneuudistuksia tarvitaan kasvun aikaansaamiseksi ja sen tukemiseksi jatkossa. Puitte seuraamuksista ja talouspolitiikan heilahteluvuudesta jäsenvaltiossamme niin, että olisi vähän enemmän finanssipoliittista joustoa nyt tilanteessa, kun on kovasti heilahtelevaisuutta suorituskyvyssä maissa, että tarvitsisi enemmän joustoa. Me kaikki tiedämme, kuten usein komissiossakin on ollut puhuttu, rahoitusseuraamuksista, mutta eipä niitä tullut. Tämäkin liittyy uskottavuuteen ja luottamukseen puitteissiimme. Nyt näitä seuraamuksia ei ole ollut. No, puitteista puheen ollen, me suosittelemme yksinkertaistamista. Rouva esittelijä, se löytyy teidän paperistannekin. Ai omiminen. No, tiedän, että se on vaikeaa. Useimmat varmasti tiedät, että olin aikanaan myös talousministeri Saksassa jokin vuosi sitten. Minä muistan hyvin nämä teidän keskustelunne. Kansallisessa parlamentissa käytiin tätä keskustelua ja hallituksissakin uudistetuista finanssipuitteista, ohjausjaksosta ja näistä uusista hyväksytyistä säännöistä. Ja minä tiedän, että poliitikko poliitikoille ja parlamentille on aina hankalampaa ruveta yksinkertaistamaan sääntöjä, mutta kun puhutte omimisesta, uskottavuudesta, tuloksista prosessissa, niin sääntöjen yksinkertaistaminen on kova tavoite, mutta miettikääpä sitä. Thank you. I give the floor very quick for very quick Ihan nopea kommentti esittelijältä loppuhuomiot. Mutta nopeasti, koska No puhun kovin lyhyesti, monia asioihin voitaisiin palata, mutta voidaan tehdä se kahden kesken. Kaksi huomiota viimeiseen huomioon. Ensimmäinen koskee, että pitäisi investoida perustien analyysiin tuotantovajeesta. Tässä sanotaan, että voisi olla liikkumavaraa joustavuudelle, mutta perustavanlaatuisesti analyysinne antaa sen elementin, että löydetään, että tuotantovaje ei ole siis johdonmukaista. Eli kysymys on, että miten voi olla sanktiot sellaisen käsitteen perusteella, joka on niin vaikea käsitellä. Vastaatte sanomalla, että ongelma on se, että sanktioita ei sovelleta. Mutta että pitäisikö niitä soveltaa jonkun perusteella, jota kukaan ei ymmärrä. Ja toinen pointti, sanoitte, että parasta olisi yksinkertaista ja sanoin, että en tiedä mitä se pitäisi tehdä. Unelmoisin tietysti siitä, että voisin ehdottaa yksinkertaistamista, mutta todellista yksinkertaistamista voidaan saada silloin, kun säännöt korvat rakennettaisiin luottamuksella ja kyvyllä talouspolitiikan koordinointi jäsenvaltioiden välillä. Siltä välillä täytyy löytää muita keinoja. Very much. Kiitoksia kovasti Stefani Kapferille, esittelijälle, kaikille kollegoille. Kiintoisa keskustelu käytiin. Tuli esille paljon aiheita joihin varmasti ei komission tiedonannossa puututa, eli työsarka edessä on omimisessa ja koordinaatiossa, rakenne, toimissa, tuotantovajeessa, virtaviivastamisessa, yksinkertaistamisessa, että selviydytään tästä paradoksista, että tarvitaan rahaliitto, mutta sitten talouspolitiikka on jaettua toimivalta. Miten saattaa nämä yhteen? yhteen. Kiitoksia kovasti osuudestanne. Päätämme kokouksen. Kiitos. Ai niin, ei kun... Mietintö luonnosta tarkastellaan todennäköisesti 26.7. tammikuuta, määräkä tarkistuksille 5. helmikuuta. Voi olla, että huomioidaan sekin, että vasta huomenna saadaan jousto tiedonanto. Pari päivää siihen menee. Eli kyllä me sitten ilmoitamme teille tästä, mitä koordinaattorit päättävät mahdollisista muutoksista. Mutta 26. ja 7. tammikuuta mietitulomisen tarkastelua varten 5. helmikuuta määräaika tarkistuksella. Kiitoksia teille kaikille. Seuraava kokous keskiviikkona 21. tammikuuta kello 9 iltapäivälläkin. Kiitos.